busy, huh? You had another minister? Many ministers. Bene, benvenuti a tutti. Kiitokset kaikille ja tervetuloa kaikille. Meillä on mielipiteen vaihto Sandor Fatseikasin kanssa, joka on neuvoston puheenjohtajana. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi, hyvä neuvoston puheenjohtaja, valtion edustaja. Olemme oikein iloisia siitä, että olette täällä tänään. Esittelette meille puheenjohtajavaltion näkemykset ympin tulevaisuudesta sen keskustelun seurauksena, jota kävitte viimeisimmässä maatalousneuvostossa kanssa. Mehän teemme täällä Albert Dessin mietintöä, joka on tärkeä mietintö. Sen tarkoitus on vastata komission ehdotukseen viime vuoden marraskuulta. Ja tässä valiokunnassa olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan, mikä on neuvoston kanta tähän ehdotukseen. Kiitän teitä kovasti siitä, että saimme mahdollisuuden kuulla teitä ja annan teille välittömästi puheenvuoron, hyvä ministeri Sandor Fatsekas. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Hyvät parlamentaarikot, viime tammikuussa Unkarin puheenjohtajuuden alussa vierailin jo teidän valiokunnassanne ja kerroin meidän omista painopisteistämme. Ja silloin te pyysitte, että tämän, viik- tämän kauden aikana tulisin uudemman kerran tähän valiokuntaan kertomaan neuvoston tekemästä työstä ja työstä, joka liittyy ympin uudistumiseen. Ja siksi olenkin oikein tyytyväinen siitä, että Unkari puheenjohtajavaltiona ja minä voimme kertoa näkemyksestämme. Me olemme va- vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja tässäpä hengessä olenkin tullut tänne uudestaan tänään. Olen iloinen siitä, että voin kertoa teille siitä, että 17. maaliskuuta neuvosto suurella enemmistöllä hyväksyi puheenjohtajavaltion päätelmät ja tällä tavalla meillä on, me voimme antaa selkeät suuntaviivat komissiolle, komissiolle ympin, ympiä koskevasta tulevasta lainsäädännöstä. Maatalousdossierien joukossa meille on painopisteenä neuvottelut, jotka koskevat komission tiedonantoa, joka koskee ympin tulevaisuutta. Ja mehän olemme kaikki tietoisia siitä, että maatalous on Euroopan strateginen sektori, se on omiaan tuomaan lisäarvoa meille ja se on myös erittäin tärkeä poliittisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Puheenjohtajavaltiona olemme ilmaisseet kunnianhimoisen tavoitteen saada aikaan enemmän konvergenssia vuoteen 2020 mennessä. Arvioin, että että olemme saaneetkin edistystä aikaan, koska 17. maaliskuuta maatalousneuvosto hyväksyi Unkarin puheenjohtajavaltion päätelmät määräenemmistöllä. 20 jäsenvaltiota puolsi meidän ehdotustamme. Tämä määräenemmistö on vahva signaali ympin tuelle ja sen vahvistamiselle. Se on hyvä viesti myös Euroopan kansalaisille. Se on hyvä viesti meidän maanviljelijöillemme ja kaikille niille, jotka eleskelevät maaseudulla. Kaik- se on hyvä uutinen kaikille, joihin YMP tavalla tai toisella vaikuttaa. Näiden päätelmien myötä, puheenjohtajavaltion päätelmien myötä, olemme saavuttaneet tärkeitä tavoitteita. Ei liene tarpeen alleviota sitä, kuinka vaikea tehtävä on löytää yhteisiä nimittäjiä eri jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat erittäin erilaisia keskenään. Päätelmät heijastelevat Unkarin mottoa, nimittäin sitä, että vahva Eurooppa edellyttää vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä on paitsi maatalousväestön etujen mukaista, vaan se on myös kaikkien Euroopan kansalaisten etujen mukaista. Päätelmissä ilmaistaan selkeästi ja yksiselitteisesti jäsenvaltioiden enemmistön, määräenemmistön mielipide. Mielestäni nämä päätelmät antavat komissiolle riittävästi osvittaa, jotta se voi laatia uuden lainsäädäntöehdotuksensa luottaen ja nojautuen tähän tiedonantoon. Hyvät kuulijat, haluaisin tässä vaiheessa vetää lyhyesti hiukan olennaisimmat langat yhteen tästä meidän, meidän päätelmistämme. Päätelmissä vahvistetaan ne kolme tavoitetta, joita meillä on ympin tulevaisuuden suhteen, siten kuin komission tiedonannossakin ne on muotoiltu. Euroopan täytyy tuottaa riittävästi elintarvikkeita, jotka ovat turvallisia ja kohtuuhintaisia, hyvälaatuisia. Meidän täytyy älykkäästi valvoa ympäristömme hyvinvointia, eläinten hyvinvointia, resurssien hyvää järkiperäistä käyttöä meidän täytyy myös pitää huoli maaseudusta Euroopassa niin, että maaseutu voi taloudellisestikin säilyä elinkelpoisena. Päätelmien joukossa korostetaan sitä, että Euroopan unionin ministerit ovat vakuuttuneita siitä, että ympiä täytyy rukata, jotta voimme vastata uusiin haasteisiin. Neuvosto muistuttaa siitä, että kilpailukykyinen ja kestävä ja kilpailukykyinen YMP myötävaikuttaa merkittävällä tavalla 2020-strategian toteutumiseen. Päätelmissä vahvistetaan myös se, että yhteinen maatalouspolitiikka, sen täytyy jatkossakin pysyä vahvana yhteisenä politiikkana ja sille täytyy antaa riittävästi eurooppalaisia varoja, jotka ovat suhteessa sen kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Johtopäätelmissä hyväksytään se, että ympin kokonaisbudjetti määräytyy tietysti Euro- Euroopan neuvostossa. Tämä pakin, siis ympin tämänhetkinen rakenne perustuu kahteen pilariin, jotka ovat erillisiä, mutta toisiaan täydentäviä. Ympiä on tarkoitus yksinkertaistaa ja neuvosto onkin pyytänyt komissiota tutkimaan jäsenvaltioiden tekemiä ehdotuksia, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen. Päätelmissä ymmärretään suorien maksujen legitiimiys. legitiimiys. Nehän muodostavat suurimman osan maanviljelijöiden tuloista. Viime kuukausina olemme käyneet hyvin intensiivistä keskustelua suorien tulojen uudelleen jakamisesta, jakautumisesta. Jatkossa jakautumisen täytyy olla tasapuolisempaa, mutta budjetin yleinen puitteisto täytyy ottaa huomioon. Ja jos siihen tehdään merkittäviä muutoksia, jotka saattaisivat häiritä tätä tasapainoa, niitä täytyy välttää. Neuvosto haluaa, että tuet kohdennettaisiin täsmällisemmin niin, että veronmaksajien varat tulisivat järkevämpään käyttöön. Me olemme todenneet, että niiden tukien kat kattojen asettaminen, joita annetaan suurille yrityksille, on kohdannut vastustusta. Jos me haluamme tehdä tämän suuntaisen ehdotuksen, niin se täytyy tehdä niin, että se ei vaikuta kielteisellä tavalla tilojen kilpailukykyyn. Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että eurooppalaisen maatalouden täytyy olla markkinavetoinen, markkinasuuntautunut ja sen täytyy olla kilpailukykyinen. Ministerit ovat myös sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että maatalous pysyy kestävänä, tuottavana ja kilpailukykyisenä. Jäsenvaltiot haluavat lopettaa, pistää pisteen maanviljelijöiden tulojen laskemiselle. Neuvosto on osoittanut sitoumuksensa suojella maanviljelijöitä niiltä riskeiltä, jotka johtuvat hintojen vaihteluista. Suurin osa jäsenvaltioista on sitä mieltä, että on tarpeen ylläpitää markkinatoimia ikään kuin turvaverkkona. Jäsenvaltiot myös tukevat sitä ajatusta, että tuottajat saisivat tasapuolisen osan elintarvikeketjun tuloista. Päätelmissä tuetaan sitä ajatusta, että ympin täytyy myös kunnioittaa ympäristötavoitteita. Kaikki lienevät yhtä mieltä ympin viher, viherryttämisestä yhteisen maatalouspolitiikan täytyy omalta osaltaan vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Vihertämisen täytyy senkin myötä vaikuttaa koko ympin yksinkertaistamiseen. Eli vihertäminen ei saa lisätä hallinnollista tai byrokraattista taakkaa. Vihertämisen täytyy ottaa huomioon niin maanviljelijöiden kuin muutenkin yhteiskunnan E, intressit ja myös taloudelliset realiteetit. Neuvoston mukaan eurooppalainen maatalous voi täyttää ympäristö- ja taloudelliset tavoitteet ainoastaan olemalla innovatiivinen. Meidän täytyy tehokkuuden nimissä rohkaista innovaatioita ja soveltaa niiden tuloksia. Maaseudun kehittämispolitiikka on osoittanut oikeut, ehdotuksensa. Vahva ja joustava maaseudun kehittämispolitiikka on erittäin merkittävässä roolissa, kun halutaan parantaa maaseudun ja maatalouden kestävyyttä kilpailukykyä. Me pidämme erityisen tärkeänä nuorten maanviljelijöiden osaa. Haluamme että jatkossakin elintarviketuotanto ja laadukkaiden elintarvikkeiden tuotanto toteutuu Euroopassa. Neuvosto on sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa maaseudun kehityspolitiikan ja muiden politiikkojen välistä synergiaa, yhteistoimintaa. Olemme myös sitoutuneet siihen, että Euroopan maatalouden toiminnan toiminta monipuolistuu niin, että voimme antaa maaseudulle enemmän taloudellisia kehitysmahdollisuuksia. Tänä päivänä en aio nyt teille eh, antaa kattavaa listaa näistä päätelmistämme, koska te voitte lukea sen kyllä vaikkapa internetistä. Mutta halusin tässä korostaa kaikkein tärkeimpiä sen elementtejä ja halusin kertoa teille, että että neuvosto on antanut selkeät ja johdonmukaiset suuntaviivat, jotka koskevat ympin tulevaisuutta. Neuvosto on myös sitoutunut siihen, että saamme aikaan vahvan ympin, joka voi palvella vahvan Euroopan tarpeita. Jatkossakin pidämme erittäin tärkeänä Euroopan parlamentin työtä sen yhteislainsäätäjän roolissa. Edustaja Dessin mietintöön on tehty lukuisia muutosehdotuksia ja on erittäin tärkeää, että parlamenttikin määrittää johdonmukaiset suuntaviivat, jotka nekin ovat omiaan vaikuttamaan vahvaan ymppiin. Hyvät kuulijat, haluaisin kertoa vielä pikaisesti teille seuraavasta asiasta. Nimittäin niistä muista lainsäädäntö paketeista, joita Unkari puheenjohtajavaltiona pitää painopisteinään. Haluaisin korostaa sitä, että maitopaketti ja laatupaketti ovat meille erittäin tärkeitä. Maanviljelijät ja kuluttajathan haluavat, että ne hyväksyttäisiin. Meidän poliittinen vastuumme on saada aikaan yhteisymmärrys ensimmäisessä käsittelyssä, jos se vain on mahdollista, ja mieluusti Unkarin puheenjohtajakaudella. Tämän lisäksi olemme edistyneet neuvostossa paljon siinä työssä, jota meidän on täytynyt tehdä, voidaksemme sopeuttaa tämänhetkistä lainsäädäntöä Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin. Ja olemme erittäin iloisia siitä, että Euroopan parlamentti pitää tätä menettelyä, sekin painopisteenään, ja että voimme aloittaa kolmiken, kolmikantaneuvottelut piakkoin. Mitä tulee tähän lainsäädännön sopeuttamiseen. Olemme saaneet kaikkein eniten edistystä aikaan maaseudun kehityksen alalla ja suorien maksujen alalla. Haluan vakuuttaa teille, että tämä, että tulemme kautemme toisellakin puoliskolla osoittamaan samaa dynamismia, samaa kunnianhimoisuutta ja olemme valmiita tekemään kanssanne yhteistyötä, olemaan kuulolla teidän suuntaamme ja minäkin luotan siihen, että tekin olette valmiita tekemään yhteistyötä. Kiitoksia. Bene, grazie, ministro Kiitoksia kovasti, ministeri Fatsekas. Mehän teemme yhteistyötä teidän kanssanne mielellämme tässä valiokunnassamme Eh, olemme seuranneet teidän eh, työtämme, joka liittyy näihin laatu, tähän laatupakettiin ja maaseudun kehittämiseen. Ja tänään äänestimme eh, näistä asioista valiokunnassakin ja toivomme, että myös neuvostossa tullaan hyväksymään parlamentin ehdotus ja saamme aikaan yhteisymmärryksen. Sitten voimme aloittaa keskustelun. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle Albert Dessille. Kiitos puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset eh, ministeri Fatsekas siitä, että tulitte meille tänään kertomaan Unkarin puheenjohtajakaudesta sekä neuvoston tilanteesta. Olemme hyvin huolellisesti seuranneet eh, tilannetta ja kuuntelimme teitä tarkasti. Mitä tavoitteisiin tulee, olemme pitkälti yhtä mieltä edelleenkin haluamme säilyttää korkeatasoisen elintarviketuotannon. Euroopan unionissa haluamme huolehtia eläinten suojelusta, haluamme vahvistaa maaseutualueita, paitsi säilyttää ne ennallaan, jopa niitä vahvistaa. Ja haluamme kestävää, tuottavaa, kilpailukykyistä maataloustuotantoa. Aivan oikein viittasitte myös siihen, että ratkaiseva aihe neuvottelujen lopussa on tietenkin se, paljonko maatalouspolitiikalla on määrärahoja käytettävissään. Ja vasta kun tähän kysymykseen saadaan vastaus, voidaan tehdä lopullisia päätöksiä maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Olen kanssanne yhtä mieltä ja uskon, että myös tämän talon enemmistö on kanssanne yhtä mieltä siitä, että me jatkossakin haluamme säilyttää nämä kaksi pilaria. Kuitenkin on erimielisyyttä siitä, mitä sisältöä nämä kaksi eri pilaria saavat, mutta tulevina viikkoina toivoakseni saamme näistä asioista aikaan kompromisseja niin, että Euroopan parlamentin laaja enemmistö saataisiin tämän ehdotuksen taakse, sen taakse, mitkä näiden pilarien tehtävät ovat. Lopussa tulee olemaan hyvin vaikeaa ja myös neuvoston kanssa tulee olemaan kovaa kädenvääntöä budjettimäärärahojen jaosta eri jäsenvaltioiden välillä ja monet tarkistukset, joita minulle on toimitettu, liittyvät juuri tähän kysymykseen. Ja mielipiteet ovat kyllä hyvin kaukana toisistaan, riippuen aina siitä, mistä jäsenvaltiosta on kyse. Olen kuitenkin varma, että saamme aikaan lopputuloksen, joka johtaa tasapuolisempaan määrärahojen jakoon Euroopassa. Te puhuitte korkeimmasta tasosta. Saksan ministeri oli tänään paikalla koordinaattorien kanssa. Puhuttiin juuri siitä, että löydettäisiin e, mahdollisimman vähän byrokraattisia toimia – ja näiden korkeimpien arvojen suhteen luonnollisesti tämä tulee ottaa huomioon. Parlamentin ja neuvoston välisissä keskusteluissa olemme tulleet yksimielisiksi siitä, että haluamme markkina suuntautunutta maataloutta. Emme kuitenkaan halua alistaa maatalouttamme vain vapaiden markkinoiden ajettavaksi viljelijämme tarvitsevat turvaverkon, joka suojelee heitä suurilta heilahteluilta. Ole iloinen sitä, että nostitte myös nuoret viljelijät esiin. Juuri keskustelin heidän edustajiensa kanssa ja havaitsin, että mielipiteet heidänkin piirissään ovat aika kaukana toisistaan maatalouden tulevaisuudesta. Kaiken kaikkiaan ministeri Vatsekas haluaisin kiittää teitä. Yhteistyö kanssanne on ollut reilua ja oikein hyvää ja toivon, että se jatkuukin tällaisena tulevina kuukausina puheenjohtajakautenne loppuun asti. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Kapula Santos sitten Laine. <coughs> Presidente, eu peço desculpa sobre uma questão de organização. Kiitoksia, puheenjohtaja. Miten me työtämme oikein tässä organisoimme? Minusta Unkarin ministerin alustushan merkitsi sitä, että me olemme nyt jo puhumassa keskustelemassa esityslistan kohdasta 13. Näinkö? No jos näin on, siinä tapauksessa olisin halunnut lyhyesti kommentoida eh, kuulemaani. Kiitoksia ministerille eh, neuvoston eh, tilanteen päivityksestä. Me olemme tyytyväisiä tähän sosiaalidemokraattisena ryhmänä useista työohjelman tai tästä nykytilanteen ulottuvuuksista olemme yhtä mieltä. Me voitaisiin vielä puhua vielä näistä, näistä enimmäismääristä, näistä Niihin palaamme vielä. Me, tähän on tehty 1267 äh, muutosetystä. Me olemme pyrkineet ryhmänä keskittämään omamme ja niputtamaan ne niin, että niitä olisi tullut mahdollisimman vähän. Meiltähän tuli alle 10 prosenttia tästä koko määrästä – mu, muut, muutamissa otettiin tietysti, äh, tuli katetuksi koko äh, SND-ryhmän äh, näkemykset ja sillä tavalla suurimman osan kannat tulivat siinä no, huomioon otetuksi, mikä osoittaa ryhmämme kiinteyttä ja yhtenäisyyttä, eheyttäkin tässä ennakoimaan sitä, mitä kollegamme Stefan de Foll varjoesittelinä aikoo sanoa, mutta joka tapauksessa haluaisin painottaa sitä, että, että, että me haluamme mieluusti antaamme, antaa oman panoksemme sopimukseen, kompromissiin, että mietinnöstä tulee yhtenäinen hyvä. Uh, thank you, President. Uh, Sitten George Lyon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri. Voin puhua ihan lyhyesti. Olen uh, kanssanne samoilla linjoilla niiden kysymysten tärkeydestä, jotka nostitte esiin, elintarviketurvallisuus, vihertäminen ja niin edelleen. Tästä olemme samaa mieltä, mutta emme vielä täysin samaa mieltä siitä, miten tähän päästäisiin. Samoin haluamme YMPn vastaavan ilmastonmuutoksen etemme heittämiin haasteisiin ja haluamme, että YMP vastaa yhteiskuntamme huolenaiheisiin siitä, että haluamme omaa korkealaatuisten elintarvikkeiden tuotantoa Euroopan unionissa. Olen hyvin iloinen siitä, että vielä tulevina viikkoina ja kuukausina meillä on tilaisuus tehdä yhteistyötä puheenjohtaja valtionne kanssa. Ja täällä valiokunnassa nostamme esiin tärkeitä asioita ja tuomme esiin Euroopan parlamentin kannat. Kiitoksia. Grazie George. Martin Osling. Kiitoksia. Ja sitten Martin Osling. Ja minister, ich danke Ihnen für... Niin, kiitos ministeri tästä esityksestä. Totesitte, että neuvostossa on, käyvät mielipiteet yhtä lailla ristiin vähintään niin kuin täällä, ja että tässä on, on tarpeen tällainen pitkä keskusteluprosessi ennen kuin sitten loppupeleissä saamme toivon mukaan sopimuksen aikaiseksi ymmärtääkseni tämä välttämättä nyt sitten ei olla niin kaukana toisistamme kuin näyttää. Toivottavasti myöskin sitten neuvostossa on kokkaa lähentyä toisiaan. Parlamentissa on muutamia kompastuskiviä, nämä samat ovat neuvostossakin, eli tämä, ensinnäkin tämä, nämä katto, määrärahakatot, maksukatot. E, se on selvä, sinne, e, se on myöskin tässä kyse sitten tällaista tasapuolisesta jakautumisesta. E, se kytkeytyy siihen samaan. Me haluamme tietysti tietenkin kuulla ne viljelijä tässä keskusteluketjussa. On tietenkin tarpeen sitten, millä tätä täytäntöön pannaan ja siinä sitten halutaan tietenkin yhteisymmärrystä myöskin neuvoston parista. Sitten mainitsit tämän, olet, mainitsit tämän vihertämisen, niin se on siellä teillä vähän suhteellisen alhaalla listalla. Se on varmaankin me, mielestämme yksi avain kysymyksistä, jota voitaisiin tässä käyttää, ettei sitten tulee yhteisen maatalouspolitiikkamme yksi peruspilareista. Eilen, eilen julkistettiin sel- selvitys Edinburghissa. E, jossa on todettiin 70 30 miljardin euroon nämä kustannukset, näiden ympäristötoimien kustannukset maataloudelle. E, tässä tämä on hyvin tarpeellista tietenkin ja välttämätöntä, että me Euroopassa otamme nämä ympäristötekijät hyvinkin näkyvästi esille sitten YMPtä kehittäessämme. Kiitoksia Martin. Sitten Morbidista Stefan de Vol. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. On ilo voida tervehtiä ministeri Fasakatsia. Haluaisin nyt tervehtiä teitä sekä puheenjohtajavaltion edustajana että maani ministerinä. Ja olen iloinen tästä, tästä mahdollisuudesta voida selvittää muutamia peruskysymyksiä, jotka liittyvät maatalouteen ja eurooppalaisiin arvoihin. Ja tässä hengessä olen myös tehnyt muutosehdotukseni, tarkistukseni Dessin mietintöön. Ensimmäinen kysymykseni on teknisempi. Ehdottaisin, että saisimme aikaan jonkinlaisen yhteisen poliittisen nimittäjän ympäristöpolitiikkaan ja maatalouden kehittämiseen. Tämä ero saattaa vaikuttaa viattomalta sinänsä, mutta se on kyllä ihan substanssikysymys miten voimme pitää elinkelpoisena maaseudun. Toinen kysymykseni liittyy sen avustus- tai apujärjestelmän luonteeseen, joka meillä on tällä hetkellä voimassa. Onnistuvatko ihmiset jäämään henkiin maaseudulla sen ansiosta? Onko ministeri sitä mieltä, että että Pitäisi asettaa katto näille hehtaarituille. Mielestäni on epäreilua se, että eurooppalaiset ja unkarilaiset veronmaksajat rahoittavat sellaisten henkilöiden miljardit, jotka harjoittavat maataloutta viljelevät vain yhtä kasvia ja käyttävät hyvin vähän työvoimaa. Eräskin unkarilainen henkilö sai noin 900 miljardia florinttia. Äh, hän on saanut mielettömät määrät EU-tukea. Kyseessä on kuitenkin budapestilainen Ähm, pankkiri, joka itse ei ole koskaan työstänyt maata. Eli olisiko hyvä ottaa käyttää tällainen suorien tukien katto? Oletteko yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi ottaa myöskin minimimaksu käyttöön, jotta voisimme mahdollistaa sen, että äh, pienemmät tilalliset ja nuoret maanviljelijät jäisivät henkiin. Ja kolmas kysymykseni, mitä mieltä olette, hyvä ministeri, mikä mielipiteenne on kysymyksestä globaali versus lokaali, maailmanlaajuinen versus paikallinen. Eli tulisiko elintarvikkeita tuottaa pikemminkin paikallisesti paikalliseen käyttöön kuin rahdata niitä pitkin maailmaa? Eli olisiko hyvä pikemminkin suosia pieniä paikallisia tuotteita ja tuottajia. Ja viimeinen kysymykseni, joka on hiukan erityislaatuisempi, yksityiskohtiin menevämpi, mutta sekin täytyy esittää. Oletteko hyvä ministeri yhtä mieltä siitä, että kieltäisimme kerta kaikkiaan sellaisten tuotteiden tuonnit, sellaisten tuotteiden, jotka eivät vastaa meidän kuluttajan suojaan liittyviä normejamme ja muita normejamme. Kyllä, minä olen ainakin sitä mieltä, että jos unkarilaisten maanviljelijöiden täytyy kunnioittaa näitä tiukkoja normeja, mutta kuitenkin kolmansien maiden tuottajien ei tarvitse niitä tote- noudattaa ja kunnioittaa, niin sehän on epäreilua. Eikä teidän mielestänne myös oikeudenmukaisuus olisi tärkeää? No, Le Folle. Niin, hyvä puheenjohtaja. En nyt halua tässä puuttua tähän Unkarin sisäpoliittiseen keskusteluun, mutta haluan esittää siis varmasti me voimme keskustella tästä asiasta myöhemminkin. Niin, minä itse halusin esittää teille muutaman kysymyksen. Niin, varmasti <laughs> unkarilainen tulkkaus oli aika värikäs. No, joka tapauksessa. Olen tyytyväinen siitä työstä, jota olette tehnyt neuvostossa. Meillä on toisaalta ympiin liittyviä tavoitteita. Ympin täytyy olla kilpailukykyinen, mutta sen täytyy ottaa myös huomioon maatalouden yhteiskunnallinen ulottuvuus kaikkialla Euroopassa. Tämän maatalouden ja maatalouspolitiikan täytyy olla tasapuolinen, oikeudenmukainen myös tukien ja tuen jakamisessa – ja tästä aiheesta DES, joka on tehnyt kovasti työtä, samoin kuin kaikki muutkin tässä valiokunnassa, on ehdottanut kompromissia. Se on hänen oman esityksensäkin tavoitteena, mutta olisi hyvä, jos Euroopan parlamentti voisi saada mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen komission tiedonantoon. Te, hyvä ministeri, juuri äsken piditte tätä kommunikaatiota hyvänä, mutta siihen liittyy yksi kysymys. Onko neuvostossa keskusteltu maatalouden kestävyyden kysymyksestä ensimmäisen ja toisen pilarin puitteissa? Ja Oletteko keskustelleet muistakin ehdotuksista kuin niistä, joita komissio on ehdottanut? Oletteko sitä mieltä, että ensimmäisen ja toisen pilarin tasapainoa tulisi muuttaa? Kiitoksia kovasti sitten James Nicholson. Okei, okay, Morvey. Ordine del giorno, eh? Yes, Madam Chair, I wonder if you would be kind enough to... Niin, puheenjohtaja, voisitteko olla ystävällinen, että ilmoitettaisiin myös siitä, että miljonääripankkiirit ovat täällä edustettuina. Ja todella ehkäpä tätä huumoria voisi hieman tasoittaa ja nämä huomiot ihan vaan pitää omassa tiedossaan. Tutti. Näin toivomme tosiaan kaikki. James. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan minäkin tervehtiä ministeriä. Mukava, että pääsitte paikalle ja että meillä on tilaisuus tavata. Meillähän oli ennen joulua tilaisuus käydä Unkarissa ja todella nähdä monet ongelmista ja peloista ihan paikan päällä Unkarissa. On hyödyllistä, että näkee tilanteen eri jäsenvaltioissa, koska tilanteet voivat olla aika erilaisia ja huolenaiheet näin ollen samoin. Puhuisin tästä vihertämisestä, koska se varmaankin tulee olemaan keskeinen äh, asia liittyen parlamentin kantaan. Miten tämä vihertäminen äh, YMPn uudistuksessa toteutuu. Minä en katso, että vihertämisen tulisi missään muodossa olla osa pilaria yksi. Mielestäni se kuuluu pilariin kaksi. Tämä on minun hyvin vahva mielipiteeni. Tiedän, että äh, päinvastainen mielipide on myös olemassa ja kunnioitan kollegoita, jotka ajattelevat toisin. Parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa puhumme hyvin paljon byrokratian vähentämisestä. Puhumme hyvin paljon äh, siitä, että että mm, viljelijöiden tilannetta tulisi helpottaa. Mutta samalla kun kaikki puhumme byrokratian vähentämisestä, niin tosiasia on se, että kaikki meidän tekemämme päätökset ja meidän hyväksymämme direktiivit johtavat byrokratian lisääntymiseen, tarkastusten lisääntymiseen, työn lisääntymiseen viljelijöillemme. Joten miten tämä voi olla totta? <laughs> Sen sijaan, että puhuisimme, miksi me tekisi asialle jotain. Eli tämän uudistuksen puitteissa meillä olisi erinomainen tilanne toteuttaa kunnollisia uudistuksia ja todella toivon, että komissio ja komission edustaja meille toimittavat eh, ehdotusasiakirjansa vuoden lopulla. Asiakirja, josta todella on jotain iloa jollekulle. No niin, niin kuin olette jo kuullut tässä, tässä valiokunnassa on koko joukko erilaisia mielipiteitä ja sitten loppujen lopuksi meidän on kaikkien tehtävä kompromisseja, kukaan meistä ei saa kaikkea halutessaan tai haluamansa, mutta me pyrimme sellaiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, joka on toteuttamiskelpoinen ja joka todella huolehtii elintarviketurvallisuudestamme. Se on meidän kaikkein tärkein haasteemme. Ja tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon muitakin asioita tietenkin ja todella eh, iloitsen jo tässä vaiheessa esimerkiksi eh, maito tuotepaketista, josta tulemme keskustelemaan kanssanne tulevina kuukausina, mutta me emme saa joutua tilanteeseen, jossa pienviljelijät joutuvat selkäseinään vasten ja lopettamaan tuotantonsa. Siis meidän täytyy huolehtia myös heistä ja nämä ongelmat on todella hoidettava. Hoitamatta ne eivät häivy yhtään mihinkään. Kiitoksia. Ja sitten Agnio ja sitten Dorfman. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on tekninen, spesifinen kysymys ministerille. Kuulin tulkauksessa käännöksenä konvergenssin siitä alkaa tulla jo hiukan kirosana Englannissa, koska me näemme sen, miellämme sen Britanniassa uusien ja vanhojen jäsenmaiden maksujen tasaamiseen ymmärrämisen tasaamiseksi. Ja konvergenssi siitä mielessä monille meistä merkitsi sitä, että, että ne tasattaisiin. Jotkut lienevät hyvinkin tyytyväisiä. Mutta, <clears throat> mutta eh, eh, veronmaksaja, joka tätä muutenkin tukee kohtuuttomasti, eh, hän tulisi siinä entisestään häviämään unionin toimielimissä elimet olivat sitten tämä toinen mainitsemainen taho, mutta että, kumpa, että nyt molempia voi tarkoittaa, kumpa ajatte siis takaa. Kiitoksia. Dorfman. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri, että tulitte paikalle kertomaan meille neuvoston kannoista liittyen YMPn uudistamiseen. Useimmat eh, Mm, huomioistanne hyvin ymmärrämme ja joitain asioita nostaisin esiin. Te puhuitte suorien tukien uudelleenjaosta. Olette täysin oikeassa. Meillä tulee olla yhteiset kriteerit. Mutta kun kyse ei ole yksin omaan jäsenvaltioiden välisestä uudelleenjaosta, kyse on myös jaosta jäsenvaltioiden sisällä. Itse tulen jäsenvaltiosta, Italiasta, jonka alueiden välillä öö, ne, jotka saavat eniten suoria tukia, saavat kymmenen kertaa enemmän kuin taas toiset, jotka tulevat toisilta alueilta, saavat siis todella vain kymmen, kymmenesosan siitä, mitä muut. Tämä liittyy historiallisiin jakoperusteisiin ja laskelmiin, ja tätä tulisi todella uudistaa. Te puhuitte maksukatosta, korkeimmasta mahdollisesta tasosta, ja jos komission ehdotusta tarkastelee, niin maksut ensimmäisessä pilarissa on tarkoitettu mm, tasausmaksuiksi tulojen suhteen. Ehkäpä pikemminkin äh, tässä voitaisiin saada eroa regression suhteen, äh, siis pienten ja suurten välillä. Tarvittaisiin ehkä järkevämpää suhteuttamista. <laughs> Maataloustuotannon kustannuksiahan näiden tukien tulisi heijastella. Mielestäni tämä olisi ehkä parempi lähestymistapa kuin ehdoton katto tulisi pikemminkin katsoa sitä, että tuettaisiin ensimmäisiä hehtaareita korkeammalla tasolla kuin sitten niitä seuraavia hehtaareita. Täällä voisi olla ihan hyvät perustelut. Juuri pienille yrityksille ja itse tulen maasta, jossa niitä on suurin osa tai oikeastaan yksin omaan, niille olisi tärkeää, että tätä byrokratiaa todella purettaisiin. Joskus pieniä yrityksiä hyödyttäisi pikemminkin se, että byrokratiaa todella purettaisiin tehokkaasti ja menettelyä yksinkertaistettaisiin. Ja lopuksi vielä maidosta. Te puhuitte maitoalastakin ja komission ehdotus on mielestäni ihan oikean suuntainen. Tosin se ei anna kunnollista tai voi olla lopullinen vastaus äh, maitokiintiöiden äh, päättymiseen 2015 lopussa. Erityisesti vuoristoalueille maitokiintiöiden päättäminen tuo suuria ongelmia ja meidän täytyisi pohtia sitä, miten maitotilat näillä alueilla edelleen voitaisiin säilyttää, sillä jos äh, maito valuu vuoristoilta, niin sitten sieltä valuu pois koko maataloustuotanto. Se on äärimmäisen tärkeä olemassaolon edellytys kaiken kaikkiaan maatalouden säilymiselle vuoristoalueilla. Eli kyllä tätä kiintiöasiaa pitäisi vielä tiukasti pohtia. Grazie Herbert. Kiitoksia. Perez ja sitten Jaar. Gracias, señor presidente. Antes de... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin viitan lyhyesti Dessin mietintöön YMPn tulevaisuudesta, voisin lyhyesti puhua tästä laatupaketista, johon puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja viittasi. Eilen hän meille esiteltiin äm, tämä laatupaketti ja siitä keskusteltiin täällä valiokunnassa ja varmasti tulemme parlamentissa samaan aikaan ihan hyvän yhteisen kannan ja toivon, että myös neuvosto osoittaa halua ja kykyä yhteistyöhön niin, että se voi ottaa huomioon Euroopan parlamentin kannat tähän laatupakettiin liittyen, ottaen huomioon tuottaja, tahot, AY-liikkeen ja niin edelleen. Joten toivon, että tätä yhteistyötä saadaan vahvistettua ja että saadaan asia hyvään päätökseen, koska näin voimme vahvistaa tämänhetkistä ää, laatujärjestelmää entisestään. Mitä sitten Dessin mietintöön tulee, niin koordinaattorini Kapulassa kuin varjoesittelijämme, demarivarjoesittelijälle Folkin totesivat, että mietinnössä on hyvin paljon hyvää. Olemme pyrkineet saamaan aikaan yhteisen vakaan kannan. Haluamme yhteisiä periaatteitamme puolustaa. Niin neuvoston puheenjohtaja kuin me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä näistä yleisperiaatteista. Niistähän olemme jo vuoden ajan keskustelleet haasteista, joita edessämme on ja niin edelleen. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan voimakasta yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka rahoitus on kunnossa ja joka perustuu kahteen pilariin. Mutta ehkä on vielä muita kysymyksiä, joita meidän tässä valiokunnassa ja e, poliittisten vastuuhenkilöiden piirissä käsitellä niin, että saataisiin neuvoteltua kanta, jossa todella kaikki tunnistamme ne tavoitteet, joihin haluamme. Ja näissä puitteissa kaksi ihan konkreettista kysymystä, joita pidän hyvin tärkeinä. Yhtäältä täällä puhuttiin nuorista tuottajista, nuorista viljelijöistä. He ovat äärimmäisen tärkeitä tulevaisuudellemme, mutta älkäämme unohtako naisia. Naiset Naiset ovat äärimmäisen tärkeitä koko YMPn tulevaisuudelle, kun ajatellaan äh, maaseudun äh, selviytymistä. Maaseutu tarvitsee naisia ja koko maaseudun kehittäminen, nuoret ja naiset siis. Ja sitten vielä pari konkreettista kysymystä, mitä tulee suorien tukien äh, reilumpaan jakoon. Kukaan meistä, kukaan tovereista tässä valiokunnassa ei varmaankaan tätä yleisperiaatetta vastusta, mutta samalla tulee ottaa huomioon asia, joka tässä keskustelussakin on noussut esiin, eli erilaiset häiriöt, joita voi välineen, suorien tukien, suorat tuet välineen puitteissa siis syntyä. Ja siksi siirtymäkausia tarvitaan ja siirtymäkauden tukea tarvitaan. Monet meistähän olemme tätä ensimmäisen pilarin puitteissa ehdottaneet. Ja sitten kun puhutaan maatalouden monimuotoisuudesta Euroopan unionissa, niin tosiasiahan se on ja se meidän on aina otettava huomioon. Ja kun puhumme esimerkiksi karjankasvatusmenettelyistä, meidän täytyy ottaa huomioon myös Välimeren alueen erityispiirteet. Koko tämä karjankasvatusala on suuren epävarmuuden vallassa tällä hetkellä ja se tarvitsisi tukivälineitä ja täytyisi ottaa huomioon ää, todella ne kaikki erot, joita on olemassa eri alueiden välillä ja tämä kaikki liittyy tietenkin tähän YMP-kokonaisuuteen. Kiitos. José Bove. Jaar ja sitten Jose Bove. Äh, ähm, kiitoksia ministeri, että tulitte valiokuntaan Tämä toisin, äh, toisin kuin äh, kollegani, jotka ovat sanoneet meidän olemaan aika lailla yksillä ja samoilla linjoilla tästä äh, YMPn tulevaisuudesta, rahoituksen näin poispäin näistä yleisestä tuottavuudesta, kestävyydestä, näin poispäin. Siitä tietysti olemme yksimielisiä tästä, tästä että haluamme tätä viherryttämistä ja näin poispäin. Ja, äh, ja niin, että, niin, että myöskin kaikki voidaan sitten toteuttaa mahdollisimman epäbyrokraattisesti ja kevyesti. Ihan hyvä näin, mutta minä haluaisin kumminkin ottaa äh, tähän äh, ottaa sitten vielä esille tämän, tästä moni, moninaisuudesta. Siitä on kollegat puhuneet, se kuuluu osana Euroopan osana Euroopan yhteisen maatalouspolitiikkaa. Saksassa nyt on, mikä rakenne nyt onkaan, niin siellä aina kaikki ole ihan vapaaehtoisesti. Kaikki syntynyt 60-luvulla. Me, me, meidän viljelemme joutuivat sitten nielemään tiettyjä määräyksiä 90-luvulla sitten päätettiin lyöttäytyä yhteen. Monet liittyvät sitten hallita itse tätä tuotantoa näiden erilaisten järjestelyjen jälkeen, minkä johdosta meidän tilakantamme on paljon isompaa. Iso, tiloja isompaa tietenkin 5000 hehtaarin tilallinen saa enemmän myöskin tukirahoja kuin parin hehtaarin, parin aarin pikkutilallinen. Se on selvä. Nämä, nämä, minun alueeltani ovat tuolta DDRstä sosiaalisesta puolelta tähän rakenteeseen tulleet tallet mukaan. Ja siellä on, ovat tietysti tila, kootkin sitten aivan, aivan toista luokkaa. Sen voi, en voi hyväksyä sitä sitten, että kun näin, näitä yhteisiä ää, tavoitteita ää, tässä suunnittelemme, kestävyyttä, tuottavuutta, ympäristöystävällisyyttä. Silloin täytyy myöskin sitten olla rohkeutta muuttaa näitä rakenteita, koko tämä järjestelmää, miltä pohjalta toi, rakennetta, miltä pohjalta toimitaan. Me voimme tietysti vääntää kättä loppumattomiin suurtilallisten, pientilallisten, pienviljelijöiden määritelmästä ja näin poispäin. Mutta jos se nämä eivät tietenkään sitten saa aiheuttaa sitä, että koko politiikkaa ei uudisteta YMPtä siis. Kun kaikki nyt otetaan mukaan tähän kansantalouteen, niin siihen uppoaa aimosumma rahaa, ja se pitää myöskin näissä keskustelussa muistaa aina. Ines. Jose Bove ja sitten Remers. Niin, kiitoksia. Halusin puhua kolmesta asiasta. Aloittaisin siitä realiteetista, siitä tosiasiasta, jota olemme joutuneet toteamaan ja joka juuri äskenkin sai ilmaisunsa. Me tiedämme, että Euroopassa muukalaisviha ja populismi vahvistuu ja se on todellinen uhka demokratialle. Usein tällaiset liikkeet kehittyvät siten, että olemassa oleva epäoikeudenmukaisuus niitä, sitä ruokkii ja keskustelu sitä äärimmäistää. Tällaiset muukalaisvihaiset ryhmät ja myös alueelliset ryhmät, jopa Unkarissakin vaikuttavat tähän. En minä tässä halua ke- ketään henkilökohtaisesti haukkua. On kuitenkin tärkeää, että torjumme tällaista ilmiötä ja sen torjumiseen tarvitaan oikeudenmukaisuutta. Ja YMP on ainoa eurooppalainen yhteinen politiikka, joka on omiaan todellakin tuomaan oikeudenmukaisuutta. Meidän täytyy estää tällaiset nationalistiset ö, sivujuonteet. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että YMP on tasapuolinen eri maiden välillä. Emme, ta, emme voi aiheuttaa kahden nopeuden Eurooppaa. Tarvitsemme alueiden välistä oikeudenmukaisuutta, koska on alueita, jotka ovat enemmän ja vähemmän suosittuja, joissa elämä on helpompaa ja vaikeampaa se, että 75 prosenttia avusta menee 25 prosentille maanviljelijöistä ei vetele. Me tarvitsemme uudistuksen ja minä haluaisin tukea Dessiä, koska tarvitaan tähänkin parlamenttiin yhteinen kanta, jotta voimme, jotta me kaikki ymmärrämme sen, että ilman yhteistä maatalouspolitiikkaa Eurooppaa ei ole. Onorevole Remes Reimers ja sitten Michel Danier. Kiitos. Minäkin olen iloinen siitä, että tulitte keskustelemaan tänään kanssamme. Tämä luettelo, jonka meille toimititte neuvoston kannoista, herättää hiukan ajatuksia. Sehän on ihan yhtä pitkä kuin meidänkin luettelomme. Kaikilla meillä on toiveita YMP liittyen mutta kenelläkään meillä ei ole ratkaisua sen rahoittamiseksi ja siitä varmaankin kädenvääntöä tullaan käymään. Miten ihmeessä käytettävissä olevien rahojen kautta voidaan kaikki nämä toiveet täyttää? Eikö nyt ole olla korkea taika, aika asettaa prioriteetteja, mitä on välttämättä rahoitettava ja minkä suhteen ehkä sitten kuitenkin kenties voidaan todeta, että se on vähemmän tärkeää, mutta kukaan ei uskalla tähän lähteä. Kukaan ei uskalla sanoa, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. On kuitenkin oltava realistinen ja nähtävä, että kukaan ei halua maksaa enempää, mutta kaikki haluavat kuitenkin enemmän tehtäviä. Ja matemaattisesti se ei ole ollenkaan mahdollista, senhän me nyt kaikki ymmärrämme. Eikö meidän pitäisi puhua hiukan rehellisemmin myös maataloustuottajillemme ja todeta, että tämä on meille prioriteetti, tämä taas ei. Jos meillä kaikilla on vain nämä pitkät, paksut paperinivaskat luettelot kaikesta siitä, mitä haluaisimme toteuttaa, niin se ei varmaankaan hyödytä yhtään ketään. Michel Dantin, Michel Dantin, viimeinen puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että tulitte tänne. Haluan kiittää teitä siitä, että kerroitte meille neuvoston työstä. Aloittaisin tästä viimeisimmästä aiheesta, josta puhuitte maitopaketista ja laatupaketista. Me olemme tehneet kovasti yhteistyötä. Tarkoituksemme on saada paketti lukkoon ensimmäisen käsittelyn mittaan. On erittäin tärkeää, että ne parlamentti <clears throat> puuttuu niihin seikkoihin, joista olemme ehkä hiukan eri mieltä teidän kanssanne, erityisesti mitä tulee alkuperämerkintöihin ja alueellisiin merkintöihin. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä tältä osin. Ja me olemme laatineet pitkän luettelon niistä asioista, joiden toivomme neuvoston ottavan huomioon. Ja sitten puhumme tietysti myös rahasta. Puheenjohtaja Barroso ja nyt, et, tulee esittämään budjettiluonnoksensa tulevaisuutta silmällä pitäen, ja olisikin hyvä, jos te voisitte ministerineuvostossa mitä pikimiten ilmaista kantanne tähän ehdotukseen. Mehän parlamentissa toivoisimme, että ympinkin budjetti olisi riittävän suuri. Myös Des puhuu tästä. olisi hyvä tietää, mikä on puheenjohtajavaltion näkemys rahoituspuitteista, erityisesti maatalousbudjetista. Bene, grazie. Hyvä, kiitos Michelle. Nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten nyt annan teille puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja mahdollisuuden vastata. Kiitän vielä kerran teitä läsnäolostanne ja toivottavasti ja tämäkin iltapäivä on osoittanut, että meidän yhteistyömme sujuu hyvin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, haluaisin kiittää teitä siitä, että esititte näkemyksiänne ja kysymyksiänne. Mielestäni tämä keskustelu on ollut hyvä mahdollisuus meille tehdä yhteistyötä ja olen optimistinen sen suhteen, että jatkossakin voimme hoitaa yhteistä ympäristö- <laughs> maatalouspolitiikkaa nimenomaan kuluttajien etu, edut silmällä pitäen. Useita kysymyksiä esitettiin, useita erilaisia näkemyksiä. Eurooppahan on alue, jossa vallitsee paljon alueellisia eroja, ja maatalouskin on erilaista eri puolilla ja on ihan selvää, että meidän mielipiteemmekin vaihtelevat. Kaikkein tärkeintä on se, että menemme kuitenkin samaan suuntaan, nimittäin vahvan Euroopan suuntaan. Yritän nyt vastata näihin kysymyksiinne, jos kohta niitä oli kyllä monia. Dessille sanoisin ensinnäkin, ja myös Kapula Santosille – Äh, haluan sanoa seuraavan. Haluan kiittää teitä avoi yhteistyöhalukkuudestanne ja kiitän teitä näkemyksistänne. Uskon, että voimme löytää sellaisia kompromisseja, joka mahdollistaa kestävän ja tuottavan maatalouden ja jolle löytyy myös järkevä tukijärjestelmä. Maataloushan on muutakin kuin vain pinkkalakeja. Yhteinen maatalouspolitiikka on osoittanut tarpeellisuutensa ja me tarvitsemme sitä edelleenkin, jotta voimme varmistaa pitkälläkin tähtäyksellä elintarviketurvallisuuden ja sen laadukkuuden. Mitä tulee vihertämiseen, Lions ja muut esittivät tärkeitä kysymyksiä tähän liittyen. Nekin pohdituttavat meitä kaikkia paljon kohta 16 päätelmissä korostaa sitä, että tarvitsemme yksinkertaisen ja huokean järjestelmän, jotta voimme varmistaa ne tavoitteet, jotka liittyvät muun muassa ympäristöön. Apujärjestelmän täytyy perustua ympäristöaspekteihin, ja olen vakuuttunut siitä, että voimme mennä vielä pidemmällekin meidän täytyy ajatella ympäristöasioita, ilmastoasioita, vesikysymystä. Eli meidän täytyy ajatella paljon enemmänkin kuin vain sitä, mikä on ensimmäisen ja toisen pilarin välinen tehtävänjako. Molemmissa pilareissa on, siis ensimmäisessä pilarissa on elementtejä, jotka liittyvät ympäristöön ja toisessa ne ovat tietysti vielä vahvempia. Jäsenvaltioiden välillä toki on eroja, jotka liittyvät ympäristöön. mitä tulee laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamiseen. Ne saattavat ehkä aiheuttaa todellakin yhteiskunnallista keskustelua, jos, en, jos kohta en nyt kyllä ymmärtänyt kysymystä ihan ehkäpä hyvin. On kuitenkin selvää se, että meidän, eh, meidän maataloustuotantomme on laadukkainta maailmassa ja pitää pitää huoli siitä, että alkuperämerkintäjärjestelmä muun muassa on omiaan takaamaan laadukkuuden. Meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että ähm, työllisyystaso maaseudulla pysyy mahdollisimman korkealla. Se on yksi osa maaseudun kehittämistä. Morvai, teille haluaisin vastata, että moni asia voi vielä muuttua tulevaisuudessa. Maatalouspolitiikka on edelleenkin ö, ähm, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja odotamme maatalouspolitiikalta ö, äh, maatalouspolitiikkaa mahdollisimman laajassa merkityksessä. Äh, kun sanomme, puhumme maatalouspolitiikasta, tarkoitamme myös maaseudun kehityspolitiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa. Mitä tulee tukien katon, siis mitä tulee katon asettamiseen tuille, monet esittivät tästä kysymyksen. Niin itse asiassa monet jäsenvaltiot vastustavat katon asettamista niille tuille, joita on myönnetty suurille yksityisille maatiloille. Meidän toki täytyy löytää ratkaisuja ilman, että vaikutamme kielteisesti näiden tilojen kilpailukykyyn Samalla täytyy muistaa maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen tavoite. Meillä on useita argumentteja sekä puolesta että vastaan, ja jäsenvaltiotkin ovat katon asettamisen osalta mielipiteiltään jakautuneet. Mitä tulee pienille tiloille myönnettäviin apuihin, siitäkin on paljon keskusteltu jäsenvaltioissa, koska lähes kaikissa jäsenvaltioissa on myös pieniä tiloja. Toki olisi toivottavaa se, että pienistä tiloista tulisi hiukan suurempia, ehkäpä keskikokoisia tai vielä suurempia. Tämä kysymys tietysti liittyy myös nuoriin maanviljelijöihin, heidän asemaansa. Varmaan myös se, että meidän täytyy ottaa huomioon eri maiden väliset erot ja heidän toivomansa vastaukset. Mitä tulee laadukkaisiin tuotteisiin ja paikallisesti tuotettaviin tuotteisiin, niin tätä ajatustahan tukevat niin jäsenvaltiot kuin itse Unkarikin puheenjohtajavaltiona. Tämä on myös ympäristön kannalta, ympäristön suojelun kannalta erittäin hyödyllinen ajatus, ja samalla se mahdollistaa sen, että voidaan säilyttää perinteistä tuotantoa. Laatupaketissa Pidämme erittäin tärkeänä tätä asiaa. Mitä tulee tuontituotteisiin kolmansista maista, meillä on kansainvälisiä sopimuksia, se on totta. Emmekä me voi niitä noin vain sysätä syrjään. Tämä on aika monimutkainen kysymys. Korostaisin nyt tässä kohtaa vain sitä, että Euroopan unioni Euroopan unionin täytyy ottaa huomioon niin kansalaisten kuin maanviljelijöidenkin edut. Mitä tulee Le Follin kysymykseen, olen aivan yhtä mieltä, aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että maatalouden täytyy ja maatalouspolitiikan täytyy olla oikeudenmukaista ja tasapuolista. Jos näin ei ole, sillä ei ole tulevaisuutta. Mitä tulee kahden pilarin väliseen työnjakoon, niin tämähän liittyy kestävyyden kysymykseen ja siihen, että missä määrin voidaan ylläpitää maataloustuotantoa. Neuvosto on keskustellut tästä kysymyksestä, siis kahden pilarin välisestä työnjaosta. Muitakin kysymyksiä on esitetty, jotka liittyvät vihertämiseen. Haluaisin palata hyvin tärkeään kysymykseen. Eli siihen, että meidän täytyy vähentää byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa. Se on tärkeää. Aiemmin, aina kun olemme halunneet yksinkertaistaa järjestelmää, niin olemmekin tulleet mutkistaneeksi sitä entisestään. Meillä on 27 jäsenvaltiota ja nyt 27 jäsenvaltiota ovat hyväksyneet tiedonannon, joka koskee suuntaviivoja, jotka koskevat hallinnollista yksinkertaistamista. Mitä tulee konvergenssikysymykseen, niin päätelmiemme kohdassa yhdeksän puhutaan, sanotaan seuraavaa. Neuvosto ymmärtää sen, että suoria tukia täytyy jakaa tasapuolisemmin eri jäsenvaltioiden välillä ja niiden eh, suhdetta vanhoihin referenssisummiin täytyy pikkuhiljaa asteittain eh, irrottaa, poistaa. Toivottavasti tällä tavalla vastasin tyydyttävästi teidän kysymykseenne. Neuvosto on tällä tavalla saanut aikaan kompromissin. Tämähän on aika muutkikas kysymys, koska hinnat, budjettiolosuhteet, tuotantoolosuhteet ovat hyvin erilaiset jopa maiden sisällä. Joten kun puhutaan tasapuolisuudesta, niin se tarkoittaa myös sitä, että otetaan huomioon maiden väliset erot. Meidän täytyy antaa kullekin maalle riittävästi pelivaraa, jotta voimme taata niille kilpailukyvyn pienistä maitotiloista, kun puhutaan, niin Dorfmanhan <clears throat> tässä puhui erityisesti vuoristoalueista. Sehän onkin tärkeä kysymys, koska näillä alueilla ei voi olla työllisyyttä, jos ei ole maidon tuotantoa. Eli maitopaketissa olemme pitäneet tätäkin asiaa hyvin tärkeänä painopisteenä. Karsia Perets esitti kysymyksen laatupaketista. Hyvä rouva Karsia Peres, minä olen optimisti. Minun mielestäni se, mitä te sanoitte, vahvistaa meidän suuntaviivojamme. Uskon, että voimme mennä eteenpäin tällä tiellä. Voimme vahvistaa myös kuluttajan suojaa ja tällä tavalla voimme myös parantaa yhteistä maatalouspolitiikkaamme. Toivottavasti tämä vastaus teitä tyydyttää. Mitä tulee nuorten viljelijöiden tilanteeseen, puheenjohtajavaltio on avoin parlamentin ehdotukselle. Itse asiassa olen sitä mieltä, että ilman nuoria, ilman naisia, Euroopassa ei olisi maa, maan viljelystä maataloutta. Eli meidän täytyy olla korvata auki myös tällekin kysymykselle. Sitten vastaisin Rova Remersin kysymykseen. Sehän liittyi talousarvioon, rahoitukseen. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kun puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin täytyy ymmärtää, että se edellyttää tiettyjä varoja. Me määritämme itsellemme tavoitteet tavoitteet. Nyt me olemme siis määrittäneet tavoitteemme puheenjohtajavaltion päätelmissä. Nyt nämä tavoitteet täytyy toteuttaa yhteisen maatalouspolitiikan keinoin. Ja vasta seuraavassa vaiheessa alamme sitten puhua rahasta, budjetista, sellaisesta budjetista, joka mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen, mutta haluaisin kiinnittää huomionne jo päätelmien kohtaan neljä, jossa todetaan, että jäsenvaltiot tukevat pitkälti vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, sellaista, jolle myös annetaan riittävät ää, rahoitukselliset valmiudet niin, että Euroopan maatalouden kilpailukyky voidaan ylläpitää. Vastatakseni Dantanin kysymykseen, hän, hän kysyi maitopaketista ja laatupaketista, niin ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, mitä sanoitte. Mielestäni on erittäin tärkeää jatkaa tällä yhteistyön tiellä. Meidän täytyy kiinnittää tarkkaa huomiota maitosektoriin, koska se on Euroopan unionissa symbolinen ala ja sille täytyy antaa sen ansaitsema painoarvo. Nyt haluan kiittää teitä kaikkia kysymyksistänne ja toivottavasti saatoin vastata kysymyksiinne. Olen varma siitä, että hyvä yhteistyömme tulee jatkumaan Unkarin valtion mittaan ja tulemme saavuttamaan kaikki tavoitteemme. Sekä. Kiitoksia kovasti president, äh, puheenjohtaja Fatsekas, kiitoksia, että olitte paikalla. Nyt pidämme yhden minuutin tauon, jotta voimme saatella puheenjohtajan pois täältä ja sitten jatkamme kohdalla 13.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 Adesso arriviamo... Hyvä. Nyt alamme keskustella esityslistan kohdasta 12. Hyvä Albert. Täytyy muistaa, että tänä aamuna koordinaattoreiden kokouksessa päätimme muuttaa kalenteria, kun otetaan huomioon, että meillä on 12, 1267 tarkistusta, joita on esitetty Dessin mietintöön, joka koskee ympiä. Kuitenkin <clears throat> koordinaattorit päättivät lykätä mm, äänestyksen 25. toukokuuhun, toinen toukokuuta asemesta, koska tämähän on erittäin tärkeä, tämä koko mietintö, tehtävä ei ole ollenkaan helppo, ja <clears throat> olen, olemme varmoja siitä, että DES ja muut tulevat tekemään hyvinkin intensiivistä työtä näinä töinä, jotta jotta voivat yhdistellä muutosehdotuksia kompromisseiksi, ja tulemme saamaan aikaan hyviä kompromisseja. Mehän teemme näin myös Lionin mietinnön osalta. Ja <clears throat> tämän keskustelun jälkeen järjestetään workshoppi. Sitten kun olemme kuulleet Dessin näkemykset, niin tässä workshopissa tarkoitus on antaa hiukan osviittaa tuleville töillemme. Ja pyrimme koko tämän keskustelun mittaan keskittymään nimenomaan tämän mietinnön sisältöön, emmekä äh, mielellään käytä siihen liikaa aikaa. Toivottavasti voimme saada aikaan hyvän keskustelun. Meillä on David Baldock, Peter, Peter Weidecker ja kolmas henkilö, jotka ovat asiantuntijoita, jotka tulevat avittamaan meitä tässä keskustelussamme. Ja jos Albert on valmis, niin antaisin hänelle pitemmittä puheitta puheenvuoron. Papastankas, onko teillä puheenvuoro? Protassunde tämä niin, itse, minä haluaisin ihan lyhy- lyhyesti vi- mitä puhua näistä viidennestä, viidestä, tai viidestä ja kuudesta toista. Onko meille niin, voisin käsitellä ne tästä pois alta, niin me saisimme sitten loppupäivän käyttää dessin jos sopii. Nähän menisi, menevät läpi muutamassa minuutissa, probabilmente Olet ihan oikeassa. Todennäköisesti meille jää hyvin vähän aikaa keskustella ja monet mepitkin joutuvat ehkä lähtemään. Ehkä olisi parempi lykätä näitä kohtia kokonaan, koska jos meille ei tänään jää aikaa näihin muihin asioihin, <clears throat> eli ehdottaisin, että tänään keskitytään mm, kohtiin 12 ja 13. 14 ja 15 ovat aika lyhyitä asioita. Ne voidaan käsitellä tämän jälkeen. Jos aikaa ei jää, niin niitä lykätään sitten seuraavaan kokoukseen. No niin, nyt sinä Albert saat puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Voin puhua ihan lyhyesti, koska haluan nää äh, pikemminkin käydä keskustelua kollegojen kanssa. Mietintöluonnokseni jo tunnette. Se on teille toimitettu ja todella kaikki ovat se huolellisesti lukeneet, koska tarkistuksia on tehty 1267. Niitä oli hiukan enemmänkin, mutta nämä 1267 ovat jääneet nyt jäljelle. Ja Äh, katsokaapa tässä tämä pino, jonka olen lukenut. Luin sen viikonloppuna, kaikki nämä tarkistukset. Ja jos nyt ehkä arvioin sitä näin tilastollisesti, niin 195 tarkistusta liittyy johdantoosan 16 kappaleeseen – ja toteaisin, että tällainenhan mietintö on rajallinen ja jos täällä ei jotain lue, minkä olisitte mielellänne tekstiin halunneet, se saattaa johtua hyvinkin siitä, että mietinnön on oltava tiivis, tila on vain tietty määrä. Ja todella, kyllä johdantosan kappaleisiin vielä voi ottaa joitain muitakin asioita, mutta kyllä minua hiukan yllätti, että 16 euron toisen kappaleen, kappaleeseen tarkistuksia tehtiin 195. Sitten kohdat 1-5, tässä kyse on yleisistä kysymyksistä. Ja tässä pidetään kiinni siitä, että haluamme pitää yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen hyvällä tasolla. Ja tätäkin, tähänkin kohdistuu jo 99 tarkistusta. Sitten 14 kohtaan, jotka liittyvät suoriin tukiin, on 326 tarkistusta. Ja ne tietenkin menevät yksi yhteen ja toinen aivan toiseen suuntaan. Tähän asti käymissäni keskusteluissa omassa ryhmässäni ja myös muiden poliittisten ryhmien edustajien kanssa on ilmennyt, että me puhumme vähimmäis- ja enimmäismääristä prosenttiluvuista. Evät ovat vielä aika levällään, mutta haluamme siis oikeudenmukaisemmat suorat tuot jäsenvaltioiden välille ja jäsenvaltioiden sisälle eh, alueiden välille. Joten tämä sana oikeudenmukaisuus on hyvin tärkeä ja siitäkin voi kiistellä. Mutta ratkaisu on löydettävä sellainen ratkaisu, joka johtaa oikeudenmukaisempiin suoriin tukiin. Mitä tulee luonnonvarojen suojelu- ja ympäristöpolitiikkaa, seitsemän kohtaa, 143 tarkistusta. Ja niidenkin suhteen uskon, että jos nämä äärikannat nyt tästä jättää pois, niin eivät kantamme kovin kaukana toisistaan ole. Eivät niin kaukana, että mekö voisi lähiviikkoina kompromisseja saada aikaan. Sitten täydentävien ehtojen noudattaminen ja yksinkertaistaminen. Tekstissä viisi kohtaa, 51 tarkistusta, <laughs> myös jopa tämä yksinkertaistamisen suhteen. Ja jos kaikki ryhmärajat ylittäen katsotaan kantaa, niin emme halua monimutkaistaa YMPtä, vaan todella aidosti sitä yksinkertaistaa. Emme olisi tehtävämme tasalla, jos emme onnistuisi vuoden 2014 jälkeen tai siitä alkaen YMPtä yksinkertaistamaan. Viljelijät eivät todellakaan voisi ymmärtää, jos asiat tulisivat entistä byrokraattisemmiksi. Eilen poliittinen ryhmäni teki tärkeän päätöksen ja sanomme nyt hyvin selvästi, että joka tapauksessa haluamme uuden maksuvalvonnan hylätä. Tällaista emme hyväksy. Mitä uutta valvontaa? Kyllä komission on tehtävä uusi ehdotus, joko jotenkin yksinkertaistettava – täydentävien tukien kautta tai muuten, mutta joka tapauksessa yksinkertaistamista. Sitten 16 kohtaa, jotka liittyvät markkinavälineisiin ja turvaverkkoon. Näitä varten tarkistuksia tuli 236. Ja näin ensinäkemältä voin todeta, että joitain lukuun ottamatta hyvin pitkälti näissä tarkistuksissa ollaan samaa mieltä siitä, että turvaverkko tarvitaan ja tiettyjä markkinavälineitä eh, tätä varten tarvitaan vuoden 2014 jälkeen. Täytyy myöntää, että hieman yllätyin eh, tarkistusten suuren määrän suhteen siitä, että maaseudun kehittämiseen kohdistui näihin kohtiin, jotka sitä käsittelevät, kohdistui vain 186 tarkistusta. Joskus kyse on vain yksittäisten sanojen hiomisesta. Eli voimme todella todeta, että maaseudun kehittämisen suhteen olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla ja jatkossakin haluamme hyvin myönteistä maaseudun kehittämistä. Emme halua, että maaseutu kuihtuu ja erilaisia vaihtoehtoja on tuettava niin, että tulo tulot voidaan säilyttää ja tulotaso säilyttää maaseudulla. Sitten muut tarkistukset, tarkistus 50, ei kohta 57 muut asiat, siihenkin kohdistuu koko joukko tarkistuksia. Tiedän, että me emme ole veropolitiikasta vastuussa, mutta monet viljelijät toivoivat, että lähettäisimme neuvostolle viestin siitä, että verotusjärjestelmää tulisi sopeuttaa maatalouspolitiikan erityispiirteet huomioon ottavaksi. Todella viljelijät olivat pyytäneet tätä huomautusta, joka tässä kohdassa 57 on. Tulevina päivinä, viikkoina tulemme käymään kiivaita keskusteluja. Olen itse asiassa valmistellut jo joitain kompromisseja ja tulevina aikoina tulen valmistelemaan kompromisseja muiden poliittisten ryhmien kanssa yhdessäkin. Niistä voimme täällä sitten keskustella ja jos hyvää tahtoa löytyy, voimme aivan varmasti lähettää parlamentilta hyvin voimakkaan viestin YMPn vuoden 2014 jälkeistä aikaa ajatellen. Olen täysin tietoinen siitä, ja meidän kaikkien tulisi olla tietoisia siitä, että näin tärkeän mietinnön ja näin tärkeiden päätösten ollessa kyseessä on hyvä, että olemme yhteispäätös menettelyoikeuksien puitteissa ja että meidän on sitten loppujen lopuksi kompromissineuvoston kanssa saatava aikaan. Ja jos meillä on parlamentin voimakas kanta, se varmasti vaikuttaa johtaa komission lainsäädäntökertomukseen ja aloitteeseen ja lopullisen lainsäädäntömietintömme pohjalta ja kautta sitten päätämme, mitä voimme hyväksyä ja mitä emme. Kiitos. Bene, grazie Albert. Allora, se siete d'accordo, io... Ki- kiitoksia. Tasis Tamiotis ensin, ensin. Ja sen jälkeen kuulemme komission äh, näkemyksen. Ja se, äh, sitten äh, tässä olisi kiitoksia kovasti esittelijälle tästä kovasta työpanoksesta. Kuten hän mainitsi, tulee olemaan sitten komissiolle, komission kannalta erittäin suureksi avuksi. Kuten jo Unkarin ministeri äsken mainitsi, näyttäisi äh, vallitsevan äh, laaja yksimielisyys äh, YMP-uudistuksen tulevaisuudesta sekä parlamentissa, parlamentissa myöskin sitten tietysti neuvostossa, mutta myös sitten julkisessa keskustelussa. Mehän valmistelemme näitä er-, ehdotustamme ympäristön vaikutusten arviointia tekohiljaa budjetin puitteissa, mutta tietenkään se ei estä meitä pohtimasta eikä toteamasta, että tämä meneillään ovella oleva keskustelu on erittäin tärkeä tämän tulevaisuudistuksen kannalta ihan lyhyesti. Tässä on lähinnä kolme laajaa aluetta, johon pyrimme keskittämään ajattelutyömme. Tukien parempi kohdennus, YMPn vihertäminen molempien pilareiden osalta ja sitten kysymykset, jotka liittyvät kilpailukykyyn ja innovaatioon, jotka ovat sitten maatalouden avuksi vaalistettava. Mitä tulee tukiin, tukien tasapainottaminen monille jäsenmaille on olennaisin elementti. Ihmiset, jotka elävät samanlaisissa taloudellisissa oloissa, Eh, ajatella näiden eh, julkishyödykkeiden tuotantoa ja tarjoamista siis tässä julkisessa keskustelussa. Meidän täytyy nyt sitten, keskustelun juju on siinä, että meidän pitää siirtää siirtyä tämmöistä alakohtaisesta äh, tuesta tukijärjestelmistä äh, järjestelmiin, joka sitten paremmin kuvastaisi myöskin sitä, mitä me tulevaisuudessa haluamme, mitä tulee sekä äh, perinteiseen tulotukeen että sitten julkisyrkkeiden tarjoamiseen. Sen vuoksi tällaisesta konvergenssista ja sen laajuudesta käydään keskustelua Tähän kytkeytyy myöskin tietysti tämä siirtymäkausi ja jäsenmaiden oma, oma tuki, politiikka sekä jäsenmaiden kesken että jäsenmaiden sisällä. Siellähän on alueiden välillä suuriakin eroja paikka paikoin. Ja toinen sektori, toinen iso alue, joka on tärkeä, on tämä vihertäminen. Äh, äh, meillähän tietenkin on tällaisia ympäristöjulkishyödykkeitä tuotettava tässä kakkos, kakkospilarissa e- erityisen, kakkospilarin alaisuudessa erityisesti Euroopan alueella. Meillä on asetuksia ole, olemassa öö, säätelemään, mitä näillä alueilla tapahtuu, mutta nyt me olemme siirtymässä järjestelmään, jossa tietyt toimen, toimen, toimenpiteet sit, toimenpiteissä saataisiin tällainen kannustintuen piiriin 100 prosentin alueella, ja tällaiset lisät, lisätoimenpiteet sitten jäisivät toisen pilarin alaisiksi tukitoimisiin. Nämähän siis korostaisi sitä, näiden on, toimenpiteiden on oltava yksinkertaisia, koska ne kattavat koko alueen, eikä niistä, niistä todellakaan tulisi koitua mitään ylimääräistä hallinnollista taakkaa jäsenmaan Joskus meitä kritisoidaan sitä, että, että että maanviljelijöille sälytetään lisää työtä ja joskus välitään kritisoidaan siitä, että heille maksetaan siitä, mitä heidän muutenkin tukisi tehdä. Kaikki tuotantokustannukset ovat kuitenkin maataloudessa jatkuvasti nousussa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, miten me sitten loppujen lopuksi, mitä me sovimme sitten näistä vihertämistoimenpiteistä ja miten ne sitten kytkeytyvät tähän kakkospilariin. Ja sitten siitäpä pääsemmekin tähän maaseudun kehittämiseen. Meillä on aika tehokas instrumentti käytettämissämme, jolla, jolla voitte, joiden kanssa voimme toimia. Sitten mitä tulee il, ilmastonmuutokseen. Siinä Euroopan maataloudella on suuret haasteet, miten se sitten sen vastaa. Ja ne, nämä kolme pääaluetta, pääalaa sitten ovat ne, mihin me omat, oman työmme ja me ajattelumme keskitämme. Sitä sitten tässäkin ajetaan takaa. Aniotis. Kiitos, tässä Aniotis. Nyt sitten käynnistämme keskustelun ensinnäkin ensin Stefan Le Foll ja sitten George Lyon. Moi, je viens d'entendre donc le rapporteur euh, Albert, que je vais féliciter pour le travail. Kiitoksia. Haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Oli myös kiinnostavaa kuulla äh, komission puheenvuoro, sillä nyt äh, kysynkin tässä, että mistä me nyt oikein puhumme? Äh, mitkä kohdat nyt ovat esityslistalla? Minkälaisen tekstin oikeastaan tässä loppujen lopuksi haluamme reaktiona komission tiedonantoon? Tähän komission tiedonantoonhan sisältyy neljä suurta tavoitetta. Vihertäminen, ensimmäistä pilarista ei sanaakaan tästä, mitä me haluamme sitten, miten, miten tämän hoidamme. Kukaan ei sano tästä sanakaan. Sitten tiedonannossa on kyse sosiaalisista kysymyksistä, pienyrityksistä, tuista ja niin edelleen. Toki tämä on ihan perusteltua, legitiimiä keskustelua, mutta eikö tämä aihe nyt ansaitsisi hiukan yksityiskohtaisempaa käsittelyä? Niin sitten sääntely. No, kai nyt ollaan suunnilleen yhtä mieltä siitä, että turvaverkkoja tarvitaan Hmm, no niin. Mutta siitäkö me täällä nyt keskustelemme tai halutaan keskustella? No, hyvä on. Toki siitä voi keskustella pitkäänkin, ja nämä 1267 tarkistusta ei tässä ole mitään uutta. Ja tämä liittyy siihen, että Dessin äh, omassa poliittisessa perheessä näitä toivomuksia on ollut kaikenlaisia. Me olemme nyt pyrkineet vastaamaan siihen, mihin tämä vihertäminen asetetaan, kumpaan pilariin, ensimmäiseen vai toiseen, hyvät maatalouskäytännöt ensimmäisen pilarin puitteissa, jotta saadaan ajettua sellaista eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, joka perustuu kestävyyteen, sillä jos yhteisrahoituksesta huolimatta teemme tämän toisessa pilarissa, niin sitten saamme maatalouspolitiikkaa, jossa, joka on kuin geometria, joka perustuu tiettyihin muuttujiin. Mutta me olemme siis nyt päättäneet, minun poliittinen ryhmäni on tehnyt päätöksensä, mutta entäpä kaikki muut? Ja tässä aiemmin kuulimme näistä katoista, ylärajoista, ajatellen pieniä yrityksiä muun muassa. Ja tämän lisäksi olemme myös sopineet kannoista liittyen sääntelyyn. Ja erityisesti tässä nyt olemme pohtineet tuottajien yhteenliittymiä. Ja mitä tulee sitten maaseudun kehittämiseen, niin ei kai se nyt liity yksinomaan rahoitukseen ja yhteisrahoitukseen. kai nyt tässä tarvittaisiin hiukan lihaa luiden ympärille myös koko rakennelmaan. No, tietenkin voidaan puhua vielä tavoitteista, niin kuin unkarilaisen ministerinkin kanssa, kestävä, kilpailukykyinen ja niin edelleen. Niin ja parempi elintarvikehuolto, turvalliset elintarvikkeet, kyllä, kyllä. Mutta kun nyt pitäisi vastata siihen ratkaisevaan kysymykseen, että miten enkä minä hyväksy sitä, että tämä keskustelu jatkossakin vaan heilattelee puolelta toiselle ilman, että keskitytään näihin olennaisiin kysymyksiin. Kyllä Euroopan parlamentin tulee kantaa vastuunsa ja minä teen kyllä kaikkeni äh, yhdessä niiden kollegoiden kanssa, jotka tätä myös haluavat, ja niiden poliittisten ryhmien kanssa, jotka tätä myös haluavat, että saamme aikaan sellaisia kompromissitarkistuksia, joita voimme sitten puolustaa myös kentällä. George Lyon. Kiitoksia Stefan. Äh, George Lyon ja sitten Martin Hoisling. Kiitos puheenjohtaja. Yritän sanoa asiani lyhyesti. Hyykan kertoa sitä, mitkä, mitä ALDE painottaa. 55 prosenttia näistä 1280 muutosesityksestä on, esittelen omasta ryhmästä. Eli saa tässä vielä jonkin verran työtä vielä sitten yhteisen kannan, yhteisen tien löytämiseksi ryhmien välillä. Alusta alkaen me olemme katsoneet, että e, kestävyyskilpailukyky ja oikeudenmukaisuus tulisi olla tässä punaisena lankana ja sitten pyrkiä saamaan mahdollisimman yksinkertainen, helposti ymmärrettävä ja hallittava YMP. Se on ryhmämme eh, kantavana ajatuksena eh, meistä eh, rahoitusta, tukea tulee jakaa tasaisemmin, mikä on, ei ole järin helppo tavoite tietenkään, kuten tässä siis äsken huomautti nämä objektiivisten kriteerien käyttäminen sinällään ei ehkä aina riitäkään. Me tarvitsemme vähän täydentävyyttä tähän järjestelmään. Ymmärrämme sen, että yhtä aikaa otettu käsittelyyn ykkös- ja kakkospilarin rahoitukseen, mutta kuitenkin siellä on tavoitteet ja mä, mä päämäärät tietysti käyvät ilmi, jotka sitten myöskin rahoitusta tarvitsevat. Jos, jossa tietysti vaiheessa on huomioitava näiden pilareiden rahoituksen, rahoitus myöskin, jos kun kerran näitä sisällä olevia painotuksiakin sitten jyvitetään näin. Ei sinne ole vain käy, että todeta, että tässä on tämä raha ja näin se sitten uudestaan jaetaan. Mitä suoriin maksuihin tulee, meistä ne pitää olla kohdennettuja, kuten olemme aiemminkin todenneet. Meidän pitää saada samanlainen järjestelmä Euroopassa ei käyttöön, jotta 2020 strategiasta toteutuu ja siihen mennessä tämäkin on valmis. Ja että me saisimme sitten tällaista viher, vihertäviä to, toimia tähän tuoksi, taakse eh, parantamaan eh, tuottavuutta ja kilpailukykyä me haluamme näiden toimenpiteiden eh, tehostavan paitsi ympäristötehokkuutta, myöskin taloudellista tehokkuutta ja tuovat sitten eh, viljelijöille eh, riittävän tulotason. Emme nyt halua mitään uusien toimenpiteet, ympäristötoimenpiteiden mukana kilpailukyvyltään heikkenevä eurooppalaista maataloutta. Me tarvitsemme selkeän, yksinkertaisen, tällaisen täydentävä täydentävän ehtojärjestelmän. Se täytyy myös tarkastusjärjestelmä sopeuttaa ja meillä pitää myöskin sitten olla suhteellisesti tasa oikeudenmukaisempi järjestelmä myöskin. Ja kaikkien toimiin tietysti pitää kohdentua viljelijäväestöön eikä mihinkään muihin, mitä tulee maaseudun kehittämiseen, myöskin kehittää innovaatiotoimet, kansalliset, eh, hyvin kohdennetut toimet ovat tärkeä, mutta myöskin on tällaisia euro, eurooppalaisia toimia täytyy tässä ottaa käyttöön nimenomaan ilmastonsuojelu ja näiden tavoitteiden eh, varmistamiseksi. Miten sitten tulee näihin eh, tukikattoihin? Me, me, meistä se on hyvä hyvä ajatus, eh, mitä sitten tulee pienviljelijöiden tukiprojekteihin. projekteihin. Sitä me kannatamme ja siinä tietysti edellytetään koko järjestelmän eh, yksinkertaistamista. ja maat saisivat tämän sitten itse mielestään päättää. Ja sitten tämä turvaverkko pitäisi luoda eh, kriisien varalle – ryhmänä olemme hyvin sitoutuneita yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa, että me saamme sitten hyvät kompromissit, joiden turvin voimme sitten lähteä tätä asiaa ajamaan. Muussa tapauksessa komissio ja neuvosto vallankaan eivät, voi, eivät sitten ota meitä vakavissamme, vakavissaan, e, ellei meillä ole jotain vankkaa yksituumaista viestiä välittää sitten heittää hihasta pöydälle silloin, kun loppu, lopullista neuvotteluvääntöä äh, aletaan käydä vuoden, ensi vuoden alkuun mennessä. Haluamme kaikkien muiden kanssa tehdä yhteistyötä, että saamme tästä vahvan, tomeran, päämäärätietoisen mietinnän. kiitoksia. Voisitteko hiukan ytimekkäämmin äh, Hoislingolle. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Niin tosiaan, mistä täällä tänään keskustellaan, kaikki vakuuttelemme toisillemme, että haluamme yhdessä uudistaa YMPtä, mutta samalla kerromme toisillemme asiat, jotka olemme kertoneet toisillemme jo vähintäänkin viisi kertaa. Ja siksi nyt olemme mielestäni tulleet pisteeseen, että odottaisin, että puhuisimme jo esittelijän kompromissitarkistuksista. Dessin mietinnön suurin ongelma on, ja tästä olen Lefolin kanssa täysin samaa mieltä, ongelma on se, että äh, EPP-ryhmä on jakaantunut ainakin viiteen pikkuryhmään, eivätkä he oikein itsekään tiedä, että mihin suuntaan tässä YMPtä pitäisi viedä. Ja jos nyt puhumme kompromisseista, niin eh, meidän täytyy tietenkin eh, katsoa komission esitystä. Ja ensimmäisessä keskustelussahan olimme vielä yhtä mieltä siitä, että tämän uudistuksen ydintä juuri sellaiseksi kutsumme. Ja sitten tuleekin tämä jännittävä kysymys, että miten kompromissikykyisiä ja haluisia täällä kaikki olemme niin, että voimme saada aikaan parlamentin voimakkaan kannan ja mietinnön kaikkia kantoja tähän ei mitenkään mukaan saada. Ja kyllä tämän kompromissi mietinnön tulisi olla myös luettava, eikä sitten sellainen, että loppujen lopuksi kukaan ei ymmärrä siitä yhtään mitään, eikä parlamentti ole vakuuttava ja uskottava. En tässä nyt esittele näitä vihreiden sata tarkistusta. Voin todeta, että olemme aika selkeällä linjalla. Ja ytimenä tässä on se, että myös parlamenttina meidän on tehtävä selväksi, että olemme valmiit todelliseen uuteen suuntaan, olemme valmiit valmistelemaan todellista YMPn uudistusta ja että tämä byrokratian purkaminen ei ole ainut johtotähtemme Kyllä, toki sympatiseeraan kovastikin byrokratian purkamista, mutta eihän se nyt voi olla otsikkona YMPtä uudistettaessa, kun pyritään saamaan aikaan parlamentin yhteinen kanta. Eikö tässä nyt hiukan erilainen otsikko pitäisi saada aikaa? Vai onko tässä ytimenä EU 2020 tavoitteisiin pääsy ja ympäristökysymysten niihin yhdistäminen? Hyvä. Nyt sitten Mm, äh, loput puheenvuorot pyritään äh, etenemään äh, reippaasti. Meillähän on, on tämä työryhmätyö tässä myöskin edessä. Gerski, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö on toden totta hyvin monimutkainen ja hyvin hankala, ja tarkistusten määräkin jo osoittaa tämän mietintöluonnoksen monimutkaisuuden. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä mietinnössä on liian monia pyrkimyksiä korvata komission lainsäädäntöehdotukset voidaan nähdä pyrkimys uudelleen ohjata ehdotuksia. Tämä, tämän yrityksen, tämän lainsäädäntöehdotuksen ei tulisi lähteä meidän valiokunnastamme, vaan komissiosta. Ja puhukaamme nyt suoraan. Ehdotettu uudistus on varsin ontto sitähän julistettiin, että se on hyvin rohkea ja pitkälle menevä, mutta se on erittäin konservatiivinen ja varovainen. Joten eh, sen kuvaillaan olevan avoin ja uudenaikainen ja pitkälle kurkottava. Ja siksi tässä tarvitaan niin paljon kompro- tai tässä on niin kovin monia kompromisseja. Esimerkiksi markkinavälineistä ei sanota mitään. Markkinavakaus ja markkinavälineet ovat ja tuottajien on oltava läsnä markkinoilla ja sieltähän ne rahat tulevat. Ja politiikan vihertäminen kuulostaa hyvältä. Ja suuri yleisö toki ottaa sen hyvin vastaan. Meidän standardimme ovat jo hyvin korkealla tasolla ja jos haluamme rajoittaa Euroopan viljelijöiden kilpailukykyä, niin juu, viherretään vaan entisestään. Olemme tietoisia tarpeesta varmistua elintarvikkeiden turvallisuudesta, mutta älkäämme nyt liioitelko, älkäämme menkö liian pitkälle. Nämä kaksi huippukokousta ilmastonmuutoksesta ovat olleet suuria merkittäviä katastrofeja, joten älkäämme nyt niihin liikaa tukeutuko. Ja maatalous eri muodoissaan tarvitsee eri tasoista tukea. Ja kun katsotaan maaseutualueita, niin ei niitä voi katsoa vain ympäristölasien läpi. Tässä on monia eri ulottuvuuksia ja meidän tulisi korvata tasoitusta niille maille, joiden maaseudun kehittäminen vaatii enemmän voimavaroja, koska ne ovat vielä hieman jälkijunassa. Joten kyllä meidän täytyy pyrkiä konsensukseen. On, onnittelen kaikkia tästä. Kiitoksia. Seuraavaksi Anjo. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Haluaisin esittää kysymyksen komission edustajille. Puhuitte paremmasta kohdentamisesta, vihertämisestä ja innovaatiokysymyksistä, jos ymmärsin, mitä sanoitte. Ja siitä puhuessanne puhuitte myös ympäristön muutoksesta. Monet täällä tuntevat minun näkemykseni asiasta, mutta oletus on usein se, että maanviljelijys määrittää säätä. Toisaalta minä olen sitä mieltä, että sää kyllä määrittää sitä, miten minä viljelen maata. No mitä te pyydätte maanviljelijöitä tekemään säätilan muuttamiseksi. Noin vuosi sitten meille sanottiin, että täytyy päästä eroon hiilidioksidista, hiilestä. No se edellyttää paljon energian käyttöä. Mutta teidän täytyy hiukan laajentaa sitä, mitä sanoitte. Mitä odotatte maanviljelijöiden tekevän ilmaston muuttumiseksi ja mitä se tulee maksamaan? Grazie Agnò. Adesso Sergio Gutierrez e poi... No niin, ja sitten Papastankos. <clears throat> señor presidente. Yo creo que para poder llegar... Kiitoksia, puheenjohtaja. Jotta saisimme aikaan sopimuksen tästä mietinnöstä, niin meidän täytyy tietenkin pyrkiä löytämään yhteinen nimittäjä. Ja se on tietenkin oikeudenmukainen YMP. Ja mitä oikeudenmukainen YMP sitten on? No se tarkoittaa voimakasta oikeudenmukaista politiikkaa, joka takaa tarpeellisen tulotason kaikille maanviljelijöille, karjan kasvattajille, mitä hyvänsä viljelevätkin ja missä hyvänsä viljelevätkin, niin että pystyvät elämään tällä työllään. Ja näin ollen äh, mielestäni tässä mietinnössä täytyy joitain seikkoja sanoa hyvin suoraan. Ensinnäkin suorat tuet liittyvät markkinoihin ja siksi suorilla tuilla on oltava tarpeeksi voimakas rahoitus. Ja parlamentin onkin lähetettävä tästä komissiolle äh, selkeä viesti suorien tukien rahoituksen on oltava kunnossa, samoin markkinoiden hallinnan. Ja Euroopan unionin todellisuus on nyt uudenlaista ja senkin tulee heijastua tässä tietenkin 2020 strategia, mutta ei euroakaan vähemmän sitten joten äh, tämä on tässä mielestäni yhteinen nimittäjämme. Tämän lisäksi joitain yksityiskohtia, jotka halusin nostaa esiin. Ensinnäkin haluaisin juuri näiden siirtymäkausien merkitystä korostaa niin, että laskeutuminen uusille maille olisi mahdollisimman pehmeä 14-20 äh, vuosien välillä. Äh, tietenkin työllisyyspolitiikka on tässä äärimmäisen tärkeää. YMP on oltava paitsi oikeudenmukaista myös sosiaalista. Ja tässä tarvitaan markkinavälineitä, kyllä, mutta tämän lisäksi tulisi näitä interventiohintoja ö, päivittää. Esimerkiksi öljyalalla olemme nähneet, että taso ei ole tarpeeksi korkealla ja tämä on aiheuttanut suuria ongelmia ää, juuri varastoinnin suhteen. Ja oikeudenmukaisen YMPn tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi maitoala, maitoalan uudistus. Ja meillä täytyisi olla yhteiset säännöt myös tulkinnoista eri jäsenvaltioissa, koska tällä hetkellä kriteerit ovat kyllä hyvin hajallaan ja moninaiset. Ja sitten mitä tulee eri maatalouden aloihin, niin puhuin äsken interventiohinnoista, mutta emme myöskään ole puhuneet tämän lisäksi tästä tarpeeksi. Haluan ensinnäkin tehdä selväksi, että on tarpeen säilyttää maatalousvakuudet niillä aloilla, joita on kehitetty, niin kuin esimerkiksi Espanjassa. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä välineitä viljelijöidemme tukemiseksi, tuottajiemme tukemiseksi, mutta tämän lisäksi pitäisi mennä ehkä askelta pidemmällekin ja näiden akumaksujen lisäksi eh, Kanadan mallin mukaisesti esimerkiksi, niin kuin VTO vihreässä laatikossa on tehty mahdolliseksi tietyt korvaukset jopa 60 prosenttia, 70 prosenttia menetyksistä siinä tapauksessa, että markkinaheilahtelut ovat hyvin suuria. Tämä olisi mielestäni tärkeää ja se tulisi kyllä ottaa huomioon tässäkin mietinnössä. Kiitos. George Papastamkos, poi... Nyt Papastamkos. Domos, ε, eh, επειδή ακούστηκαν οι τροπολογίες... Ε, Kiitos. Eh, tässä on eh, paljon sanottu. Tässä on kollegat ovat tehneet valtavasti muutosesityksiä myöskin EPPstä. E Mä arvostan mutta tietenkin herra Dessenin työtä, sen haluan tehdä selväksi. Mutta onhan EPP nyt tämmöinen monisäikeinen ryhmä Siksi siellä on myöskin, myöskin hyvin erilaisia monisäikeisiä äh, näkemyksiä, mistä sitten johtuu tämä sen suuri määrä. Me parlamenttina äh, haluamme te, te, välittää oman selkeän poliittisen viestimme eteenpäin. Ja meidän pitää siinä sitten tässä yhteydessä ää, äh, ryhmien välillä sitten sopia muutamasta avainkysymyksestä. Tätä asiaa voi lukea eri silmin. Ei tässä, kun joku sanoo, että ei tässä ole mistään suuresta vallankumouksesta ole kysymyksiä, että enempikin, ei, ei, en, en, tästä evoluutiosta, niin eikä revoluutiosta. Tämä kenties tässä koko ajan kysymyksessä myöskin erilainen maatalous, vaikka tuolla Välimeren seudulla on pienviljelyä, siellä on mitään valtavia suurtiloja, jotka sitten nämä suorat tuet eivät ole niin merkittäviä. Saa ainakaan summilta, mutta ei niitä aina suurt, suurtilalle joka on tuhansia hehtaareja viljeltyä ja paljon työväkeä. Esimerkiksi, ja sitten meillä päin on tämmöinen keskimäärin parin hehtaarin tila koko valttia. Siitä, siitä on erilaiset tuet. Aina koko ajan puhutaan näistä että oikeudenmukaisemmasta tuejaosta ja maksujen suorittamista. Mitä se nyt oikein tarkoittaa? Ei nyt, jos täältä nyt hehtaari on hehtaari ja sen mukaan sitten sitä tukea annetaan, niin mitä se nyt sitten muuten voidaan laskea? Ei se nyt kannata viettää liikaa aikaa. No sitten tämä vihertäminen, vihertäminen sinne ja vihertäminen tänne. Hyvä, hyvä, hyvä puheenjohtaja. Vihertämistä noin maailmanlaajuisesti hetkinen. Tämä on tätä ekologiaa, elämän edellytysten ylläpitämistä. Se, sitähän aivan er, eri tavalla. Sehän on aina universaalia, se ei sitä voida millä eri tavalla toteuttaa. Se on tämmöistä ekumeenista suorastaan. E, e, kaikkien pitää tietenkin ottaa tätä vihertämistä ottaa huomioon myöskin sitten noin maailmanlaajuisesti toteutettuna. Me täytyy kuitenkin todeta, että meidän täytyy komissiolle antaa tämä sana sillä lentävien lauseiden pesäke, <laughs> sieltä kuuluu tätä vihertämistä suuntaan ja vihertämistä toiseen. E, e, e, ah, entäpä sitten suurteollisuuden vihertäminen? Aja. Mitä sinä sanot? jos ajatellaan aika tätä Natura sääntöjä, niin miten niitä sitten voidaan noudattaa? L'ultimo intervento Garcia. A te. Gracias, presidente. realmente a mí me parece que hemos cometido... Kiitoksia, puheenjohtaja. Todella Siis joitain ehdotuksiahan tässä nyt on tehty YMPn uudistamiseksi ja mielestäni olemme tehneet saman virheen kuin teemme joka kerta. Eli kun VTOssa sitten puolustamme näitä eri kantojamme, niin ne vesittyvät joka tapauksessa. Eli päätämmepä mitä hyvänsä,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 that as we move towards our proposals, we will try to clarify. But it's clear that agriculture... Nyt taas ei kuulu mitään. Vaikka nyt mulla on tämä normaali floorimoodi päällä. Ei kuulu mitään. Need there to come up with concrete ideas. Thank you. Grazie Tassos. Albert, a te le conclusioni di questo importante confronto. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. No niin, puheenjohtaja. Minulla on tässä todella joitain tarkistuksia ja me voimme kaikki olla täysin äh, samaa mieltä näistä tarkistuksista. Eli kun tässä esitetään kritiikkiä siitä, että minun oma poliittinen ryhmäni on esittänyt liikaa tarkistuksia, niin äh, äh Kyllä, minä mielelläni näitä tarkistuksia otan omalta ryhmältäni, sillä minun ryhmäni on suuri ja sillä on monia jäseniä täällä. Meillä on jäseniä 26 jäsenvaltiosta muilla poliittisilla ryhmillä. Ei näin ole, joten tämä nyt on vain hyväksyttävä. Minulla on hyvin suuri ryhmä, jolla on monia jäseniä eri maista. Mutta muut poliittiset ryhmät, älköt nyt kuvitelko, ettemmekö löytäisi minun poliittisessa ryhmässäni ehdotuksia, jotka toimivat. Ja voin tässä lukea tekstin, joka esimerkiksi liittyy näihin maksuihin. Ryhmäni kompromisseissa kohdassa yhdeksän näin, että vaatii YMP-varojen reilumpaa jakoa jäsenvaltioiden välillä sekä tuottajien välillä jäsenvaltioiden sisällä. Kuitenkin käytännönläheisen lähestymistavan ja objektien, objektiivisten kriteerien on oltava tässä taustalla. Emme halua muuta kuin vahvistaa tuotantoa jäsenvaltioissa ja samalla haluamme ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet ja siksi hylkäämme EUn laajuisen suor, suoran tuen. Tämä on minun ryhmäni kanta ja tästä voimme sitten keskustella muiden ryhmien kanssa Ja nyt meidän täytyykin saada aika. Ja George Lyon viittasi siihen hänkin, että suuri osa tarkistuksista tulee minun poliittisesta ryhmästäni. Ja olen hyvin iloinen siitä, että poliittinen ryhmäni tekee kovasti töitä. Ja täytyy sanoa, että kyllähän tarkistuksia nyt joka tapauksessa aina tulee paljon, koska mielipiteet täällä ovat hyvin kaukana toisistaan. Sitten Hoislingille toteaisin seuraavaa. Hän hän sanoi, että meidän täytyy olla valmiit kompromisseihin. Omalta osaltani olen toistuvasti todennut, että kyllä minä olen valmis antamaan tukeni järkeville ehdotuksille, mutta kun Hoisling ja myös muut ja komissio tekevät Eh, ehdotuksen, joka perustuu yksinomaan vihertämiseen, niin sitten olen Eranchin kanssa kyllä samaa mieltä siitä, että emme me nyt voi lähteä yksin omaan vaatimaan tätä vihreiden linjaa tai sitä tukemaan tietämättä, mikä tulos on VTOn tulos ja mikä on kahdenvälisten neuvottelujen tulos ja eh, Merkosurin neuvottelujen tulos. Eli kyseessä ovat poliittiset sopimukset, jotka voisivat sitten asettaa koko maatalouden Euroopassa kyseenalaiseksi. Emme myöskään tiedä paljonko rahaa on saatavilla ja tätä vartenhan päätimme ryhmämme kompromissista. Ja siellä selvästi todetaan, artikla 23 katsoo, että varat, jotka varataan vihertämiseen, ovat sidoksissa YMPn kokonaisrahoitukseen ja vaatii komissiota katsomaan, miten tämä ympäristöulottuvuus voidaan rahoittaa. Eikö tämä nyt ole ihan hyvä kompromissi? Kuka tätä nyt vastustaisi? Ja minä olen hyvin paljon kuunnellut muita viljelijöitä ja jos me luulemme, että 80 tai 100 euroa ensimmäisessä pilarissa eh, riittää, niin eh, hyvä on sitten, mutta sitten näitä lisiä ei tule ja sitten eh, nämä 80 tai 100 euroa voidaan säilyttää, jos lisäkustannukset hehtaaria kohti ovat 120 euroa. Eli kyllä tässä myös hiukan realismia tarvitaan. Epäsuorasti tämä tarkoittaa sitä, että jos me esitämme vihertämisvaatimuksia toisensa jälkeen viljelijöillemme, niin sittenhän heidän tulotasonsa laskee, jos heidän täytyy näihin uusiin vaatimuksiin vastata. Tämä täytyy sanoa suoraan. Kaikki, jotka meitä tässä nyt kuuntelevat heille kaikille sanoisin, että kyllä ympäristönsuojelu on äärimmäisen tärkeää, mutta jos jäsenvaltiot jo käyttävät 40 prosenttia maatalouden ympäristötoimiin, niin ei niitä voi pakottaa nostamaan tätä osuutta 40-50 prosenttiin, jos muut jäsenvaltiot pääsevät korkeintaan 5 prosenttiin. Kyllä tämä tulisi ottaa myös huomioon. Ja Sikierski reagoi hänkin komission ehdotukseen. Komission ehdotus ilman, että tässä nyt ketään kritisoin. Ja tiedän, että komission jäsen Cholos, hänelläkin on vaikeat paikat komissiossa, koska siellä on kaiken näköisiä intressejä pelissä vaikkapa nyt kauppakomissaari, mutta komission ehdotus ei vielä ole niin yksityiskohtainen, että siitä voisi nähdä, minkälainen YMPn tulevaisuus itse asiassa todellisuudessa tulee olemaan. Sitten kollega Anjö, hän viittasi ilmastonmuutokseen. Itsekin olen sitä mieltä, että ilmastonmuutosta on käsiteltävä, mutta haluaisin itsekin lukuja siitä, että montako prosenttia maanviljelijöistä Euroopassa ylipäätään voi ilmastoon vaikuttaa tai miten, kuinka monen prosentin osalta siihen voidaan vaikuttaa. Minä en usko, että maatalouden osuus on kovinkaan suuri. Sitten oikeudenmukainen YMP, tähän kollega viittasi, no niin. Mikä on oikeudenmukaista? Sehän nyt aina tässä on villakoiran ydin. Ja Artiklassa 9 olen yrittänyt löytää oikeudenmukaisen ratkaisun ja muissa artikloissa myös tekstissäni. Ja olen todella viitannut siihen, että saataisiin kunnolliset siirtymäkaudet. Ei 2014 voi olla kaiken päätös, jolloin yhtäkkiä asetetaan kaikki Euroopan maataloustuottajat uuden tilanteen eteen. Siis toden totta, siirtymäkauden kautta varmasti tilannetta voidaan pehmentää. Mietinnössäni lukee myös, että jäsenvaltioiden tulee mm, olla vastuussa omalta osaltaan. Euroopan laajuiset säännöt eivät aina ole paikallaan. Jos vaikkapa Espanjalla on hyvä toimiva järjestelmä, niin sitä ei missään nimessä haluta vaarantaa. Saksassa olen kuullut hyvin vähän tämän tyyppisten järjestelmien toivottavuudesta ja 27 jäsenvaltiot ovat jäsenvaltiojärjestelmät ovat hyvin erilaisia. Sitten Papas Tamkos viittasi siihen, että meidän täytyy katsoa, mitä eroja Euroopassa on suurten ja pienten tuottajien välillä, ja että tulisi löytää ratkaisuja myös tähän. Ja mietintöluonnoksessa myös kirjoitan siitä, että pienviljelijöiden väliset erot ovat 27 er- jäsenvaltiossa <laughs> niin suuret, että Brysselistä käsin emme viljelijöiden tilannetta pysty hoitamaan. Se täytyy jäsenvaltioiden tehdä. Ja me voimme luonnollisesti jäsenvaltioille tätä varten tarjota puitteet. Erantsille jo vastasinkin. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että keskustelua, niin ja jos minua tässä väit, syytellään, väit, minua syytellään siitä ja väitetään, että minun otsikkoni koko tekstille on byrokratian vähentäminen. Mutta en minä halua, että sen sijaan tähän tulee sitten pelkästään ympäristötoimet. Papas Tamkoskin totesi, missään muualla maailmassa en ole yhtä kestävää maataloutta nähnyt toiminnassa kuin mitä meillä täällä Euroopassa on. Ja olen valmis siihen, että myös äh, tietyt maisemaelementit otetaan huomioon siinä tapauksessa, että valtavia peltoaloja on käytössä, mutta aivan varmaan tätä vartenkin löytyy kyllä ratkaisu. Emme me kovin kaukana toisistamme ole ja olen hyvin tyytyväinen näihin keskusteluihin ja olen ihan varma siitä, kun tämän äh, valiokunnan tunnen, että olemme menossa oikeaan suuntaan, mutta meidän tulee pyrkiä siihen, että kuljemme tätä päätietä, emmekö lähde eksyilemään sivukaduille. Grazie Albert. Lo sforzo che... Niin, tämä ponnistus, jota tässä juuri teemme, niin on erittäin tärkeä ja on oikein hyvä, jos löydämme yhteisen linjan ja sävelen ja pääsemme yksimielisyyteen hankalista asioista. Sitten menemme viimeiseen esityslistan kohtaan tältä päivältä. Kyse on tutkimuksesta, jossa käsitellään Euroopan maatalouspolitiikan keinoja julkishyödykkeiden tarjoamisen kannustamiseen. Ja kohdat 15 ja 17 voidaan lykätä seuraavaan valiokuntaan niin, että meillä on enemmän va- va- aikaa käsitellä tätä kohtaa 14, joka onkin tärkeä tutkimus. Haluaisin toivottaa tervetulleiksi ne asiantuntijat, David Baldo, joka on Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin edustaja Birzio Biiroli. Se, hänet hän olemme kohdanneet jo useammankin kerran tässä valiokunnassa. Hän on RAIS-säätiön varapuheenjohtaja – Annan puheenvuoron Baldokille, jotta hän voi esitellä tämän tutkimuksen. Ja sitten tietysti kaikki asiantuntijat ovat valmiit vastaamaan kysymyksiin ja niihin kommentteihin, joita edustajilla ehkä on. Ja ne, joita ei tutkimus kiinnosta, niin lähtekööt muut mieluusti pysykööt paikoillaan. Ja nyt annan puheenvuoron Davidille. David, ole hyvä. Thank you very much, um, Mr. President. Um... Kiitoksia, äh, puheenjohtaja. Kiitos, että saimme tulla tänne esittelemään selvitystämme. Olen, e, e, edustan tässä äh, ryhmääni, äh, jossa on Kultina Itä-Italiasta ja vastaava organisaatio Saksasta, meidän brittiläinen organisaatiomme Tämä ei ole vielä ihan valmis, mutta tämä on tällainen väliraportti. Monet valiokunnan jäsenet olette jo nähneetkin tästä tämän näiden kalvojen printit. Ja voitte kenties siitä sitten poimia jotain asioita, joita, joihin haluatte kiinnittää erityistä huomiota. Valiokunta on pyytänyt meitä selvittämään, mitä, mistä on, mitä näissä julkishyödykkeissä on kysymys. E, minkä tuotantoon meidän tulisi puuttua YMPn yhteydessä ja mitä, mitä politiikkaa mahdollisesti tulevaisuudessa noudatetaan ja mitä toimia nyt sitten noudatetaan. Haluan tähän toiseksi viimeiseen kysymykseen erityisesti panostaa, eli mitä jatkossa tapahtuu. Mitä nämä julkishyödykkeet sitten ovat? Me Jätän tässä nyt metsätalouden pois yksinkertaistamisen yksinkertaisuuden vuoksi. Se elää, helpottaa elämäämme. Maatalous riittää hyvin. Te tiedätte tietenkin nämä ympäristö nämä biodiversiteetti, maatalouden maalaismaisema siis, kor, korkealaatuinen vesi, ilma ja maaperä, ilmaston vakaus. Tässähän kysytään näiden päästöjen, maatalouden päästöjen vähentämisestä – myöskin sitten hiilen sieppaamisesta ja, ja, ja sitten vielä yhtenä piirteinä on, on tulvien estäminen tai kestävyys. Sitten ovat näitä ei niinkään ympäristöpoliittisia julkishyödykkeitä, maaseudun elinkelpoisuus, elinvoimaisuus yhtenä esimerkkinä maaseutuväestön elinkelpoisuus ja maaseutuyhteiskuntien elinkelpoisuus. Ja tietysti monissa yhteisöissä, yhteiskunnissa kytkeytyvät maatalouteen enemmän tai vähemmän voimakkaasti. <clears throat> Se on kuitenkin tärkeää joka puolella. Sitten eläinten hyvinvointi ja elintarviketurvallisuus elintarviketuotanto on tällainen yksityishyödy, yksityinen hyödyke, mutta sitten tämä maan, maan säilyttäminen, muiden, muiden resurssien ylläpitäminen ja taitojen, siis tämä viljelystaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat osana näitä julkishyödykkeitä. Muutama seikka, jota halusin painottaa jos me haluamme sellaista politiikkaa, jotka tukevat näiden julkishyödykkeiden tuotanto, ympäristöpolitiikka, meidän täytyy se kytkeä myöskin että sosio, sosiaalisiin ja kulttuuriin. Matkailu on yhtenä tällainen vapaa-ajan vietto, maaseudun työllisyys ja maatalouden työ, työllistettävyys Samoin ylläpitämme ylläpidämme tietoja ja taitoja viljelysektorilla. Houkuttelemme investointeja muualta maaseudulle. Ihmiset haluavat investoida ja työskennellä viehättävillä ja houkuttelevilla seuduilla. Näitä on tietysti hankala kvantifioida, mutta sillä on kuitenkin tietenkin panoksensa myöskin eurooppalaiseen kulttuuriin, vaikka sitä on niin hankala numeroin ilmaista Seuraavassa kysymyksessä kysytään, mitä nykyisistä YMP-toimista voidaan hyödyntää julkishyödykkeiden tuotannossa. Yhtäältä meillä ykköspilarissa on, on 40 miljardin vuotuinen rahapanos, jos katsotaan näitä suoria maksuja yhteydessä näiden täydentävien ehtojen kanssa, jossa, joissakin vaiheissa, jossakin mitassa ne myöskin edesauttavat julkisyrkkinen tuottamista, mutta ei palvelinten tarkoitusta välttämättä. Sitten meillä on artiklan 62 kahdeksan nojalla tiettyjä erityistoimenpiteitä, niin ikään ykköspilarissa. Sitten jos puhutaan kohdentuneemmista toimista, missä pyritään sekä ympäristö, ympäristöllisesti että maaseudun elinkelpoisuutta ja elinvoimaisuutta ylläpitäviä toimia. Nämä ovat nämä se, tällaisia, koostuvat tällaisista vuotuisista tukimaksuista, mutta myöskin vaikkapa koulutuksellisista tuesta. Mutta siitä huolimatta me emme ole lähimainkaan täyttämässä, saavuttamassa tavoitteita minkään osa, osa-alueen suhteen, ilmastopolitiikan, koulutuksen, maa, maaperän säilyttämisen, niin päin ja myöskin vesihuoltotavoitteista olemme melko lailla jäljessä. Eli tässä e, e, emme kyllä ole saavuttamassa tavoitteitamme noin yli summankaan. Sitten jos mietitään, minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin käyttää tämän tarkoituksen, näiden tarkoitusperien saavuttamiseksi, tässä on tiettyjä perusperiaatteita. E, me tarvitsemme yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä on tarjota kannustimia viljelijöille tuottaa näitä hyökkäitä. Ja se sitten tapahtuu hyvin fokusoitujen, suunniteltujen toimenpiteiden kautta. meidän pitää olla liian, ei, ei saa olla liian epämääräisiä, tehottomia. Meidän pitää myöskin panna niitä, kohdentaa niitä. Pitää olla myös riittävä rahoitus tietenkin sinne takana. Meillä on koko joku selvityksiä jotka osoittavat, että, että rahaa kuluu huomattavia summia julkishyödykkeiden eh, tuottamisiin. Tämä ei ole mikään tällainen pikku sivujuone suinkaan, vaan tämä on aivan olennaista, jos me pyrimme näihin keskeisiin tavoitteisiin. Muita oheis, oheistoimiin pitää myöskin koulutusta. Eh, viljelijät kaipaavat apua myöskin riittävän tehokkaan julkisyörkkeet tuotannon käynnistämiseen ja ylläpitämiseen – Siihen tarvitaan riittäviä hyviä, yrittämään hyviä tietoja, ja tarkkailua ja valvontaa toki tarvitaan, ei, ei pelkästään ihan kannustimin voimin, vaan myöskin sääntelyn voimin tätä tiellä, tällä tiellä voidaan edetä. Sitten valiokuntahan on e, e, keskustellut tässä dessin mietinnön yhteydessä jo laajemminkin. Tässä on e, tiettyjä tiettyjä myönteisiä piirtejä, jotka on helppo viljelijöidenkin niellä äh, hallinnollisia toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita, hallittavissa kautta Euroopan, tuottavat hyvin täsmällisiä äh, ympäristöllisiä, äh, ympäristöpoliittista hyötyä. Ei meillä ole tällaista yhden, yhden, yhden koon toimenpiteitä olemassakaan. Täytyy miettiä, mi, mi, mi, että missä, mihin, missä tämä, nämä toimenpiteet yhtä, että voidaan säästää tonni päästöissä toisella, jos ei kuitenkaan kaikkialla samoin toimenpitein. Ei ole ratkaisua, joka passaa kaikkiin tilanteisiin. Eli tässäpä onkin sitten tietty dilemma. Toisaalta pitäisi olla tehokkaita ja hyvin sitten noudattaa kohdennettuja, hyvin valvottuja ja palautteelle alttiita toimenpiteitä. Se vaatii tietysti tämmöistä hallinnollista fiksua, ei välttämättä ole tilatasolla, mutta kansallisten ja alueellisten hallintoviranomaisten pitää tietää, mitä tehdä, mitä he tekevät ja mistä ne tietoa tuokseensa kaipavat, kaivavat. Tässä nähdään, että yhtäältä täytyy ensinnäkin tehdä voitavamme yksinkertaisten tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan laajuisesti. Ja sitten toisten toimenpiteiden osalta meidän täytyy todeta, että julkishyökydykeitä ei heru, ellei kohdennetummin ja tehokkaammin kykene tätä toimintaamme toteuttamaan. Tässä selvityksessä olemme pyrkineet jakamaan vähän eri lokeroihin eri instrumentteja ja toimenpiteitä, joita voitaisiin hyödyntää kolmelle, kolmen tasoon, tai kolmen lohkoon. Ensimmäisessä kuuluu, ensimmäisessä ovat nämä suhteellisen yksinkertaiset toimenpiteet, jotka koskevat, koskettavat lähestulkoon kaikkia tiloja Euroopassa. Tässä on ehdotuksia, joita sitten loppuraportissa tullaan hiukan enemmän käsittelemään, mitä painopistealueita, kesantoalueita ja näin poispäin, maise, maisemointitoimia ja hyvin yksinkertaisia suunnitelmia, missä pyydetään viljelijöitä miettimään, miten he maa, maaperänsä hallinnoivat, miten he erilaisia ravinteita, nitraatteja ja muita siellä käyttävät. Tämä on jokaiselle viljelijälle ja jokaiselle tilalle tietysti hyödyllinen ponnaruslauta e-, eteen edetä pidemmälle Nämä ovat, ne kytkevät, kytkevät suoraan ykköspilarin suoriin maksuihin. Sitten äh, toisella tasolla ovat tällaisia laaja-alaisempia. Äh, niitä voidaan soveltaa laajoilla alueilla Eurooppaa, ei kaikki, kaikkialla kuitenkin siis niittyjen ylläpitäminen, organisen tuotannon ylläpitäminen ja äh, tällaisten Eh, eh, kaikkien tällaista tätä maa-ala on 50-80 miljoonaan hehtaariin koko Euroopassa. Siinä sisältyy sitten näitä karjan kasvatukseen kytkeytyviä toimia niin ikään e, eivät ole yleispäteviä, ovat ykkös- tai kakkospilarin alaisia jomman kumman. Ja sitten kolmanneksi tällaisia hyvin paikallisia, paikallistettuja tavoitteita, hyvin tarkkarajaisia hankkeita, joiden on oltava vapaaehtoisia. Ne ovat enemmän tämmöisiä kakkospilariin suuntautuneita hankkeita. Tämä olisi tämän YMPn makrokuva, makronäkemys näistä ykkös- ja kakkospilarin sisältämistä toimenpiteistä, mutta on olemassa koko joukko muutakin toimenpiteitä. Nopeasti ne käydään tässä läpi meidän pitää ylläpitää tietysti riittävää säädöspuitteisto näille julkishyödykkeiden tuottamiselle, jotka ovat sitten samat siis nämä määräykset kaikkialla mantereella. Meidän pitää sitten näitä selkeitä ympäristöstandardeja pyrkiä vahvistaa sitä, vahvistaa tämä nämä näiden täydentävien ehtojen käyttäminen sitten ykköspilarissa on tietysti kiistanalaista, miten paljon viljelijöille voidaan sitten maksaa korvausta heidän sitoumuksestaan ja työstään. Täytyy tietysti ottaa huomioon sitten, mitä kustannuksia sitä keityy. Täytyy olla jossain suhteessa tuotoksen sitten näihin kannustamiin, kannustimiin myöskin, että viljelijät saadaan tähän kelkkaan hyppäämään. Ja sitten jos ajatellaan kakkospilarin äh, varojen korvamerkintää, ja näin jäsenmaat soisivat kenties, olisivat innokkaampia tätä rahaa osuuttaan käyttämään, avustusosuuttaan käyttämään sitten nimenomaan julkisyörykkeiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen. Jos me saisimme johdonmukaisen ja yhden, yhdenmukaisen järjestelmän, olisi tietysti paras ratkaisu. Se ei välttämättä onnistu, mutta mitä tulee maa, maaseudun elinvoimaisuuteen, sen ylläpitämiseen. Ne ovat hyvin paikallisia tai alueellisia toimenpiteitä, hyvin yksilöllisiä. Ja kaikkia tähän liittyviä ongelmia, julkishyödykkeiden tarjoamisen liittyviä ongelmia ei voida ää, ää, yhdellä konstilla pientiloihin. Tätä ei kyllä varmaan voida soveltaa, siitä tulee aivan liian raskas soutuinen ja ja hankala käyttöinen pienviljelijöiden käyttöön tässä yleisessä muodossa. E, tässä on tällaisia vihreitä laatikoita, mistä saatte hiukan vinkkiä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia tarjolla on. Pitää e, kyetä tasapainottaa, mitä mitä, mitkä asioita, mitä asioita tähän ykköspilariin vihertämistoimiin voitaisiin ottaa. sitten meidän ehdotuksemme ovat, on tuossa keskellä verrattuna sitten kakkospilarin ja ykköspilarin välistä liikennettä. Esimerkiksi maiseman ylläpitäminen, tämmöiset ympäristöpoliittiset painopistealueet, esimerkiksi orgaanisen luomutuotannon ylläpitäminen, säilyttäminen, ne ovat jommassa kummassa ykkös- tai kakkospilarissa niin ikään kapasiteetin vahvistamista tilahallinnon hallinnon ympärillä on tehostettava ja niin ikään kyetä raportoimaan tehokkaasti sitten komission suuntaan ja toisinpäin näistä ympäristösäädöksistä. Kaksi muuta kysymystä vielä ennen kuin lopetan. En, ensinnäkin yhteisrahoitusongelma. Se on hyvin kinkkinen juttu tässä. Ironista se, että yhteinen yhteisen maatalouspolitiikan saralla. Että silloin kun tällaista julkishyödykeelementti on vahva, tuolloin EUta on heikompi kuin ykköspilarin alaiden vaatimustaso Monet jäsenmaat eivät halua käyttää kovinkaan paljon enemmän kakkospilaarin toimiin rahaa, mutta haluamme kuitenkin välttää sellaista tilannetta, että tämä on koko tämä jutu juju, jossa jossa painos, paino tällä yhteisrahoituksen toiminnalla näiden pilareiden välillä vaihtelee. Ei sen pidä johtaa tällaiseen yleiseen dilemmaan. Kyllä meidän pitää olla omaksua oikea politiikka oikein, oikeisiin tar- tar- tarkoitusperiin. Ei sen kaiken pidä karahtaa sitten rahoitusongelmiin ollenkaan, yhteisrahoitukseen vallankaan. Ja se yhteisrahoituksen pitää silloin vasta yleiseurooppalaista etua, jos siihen lähdetään. Ja sitten kauniiksi lopuksi me emme kaikkea saa tarjotuksi, se on ihan selvä, jos ajatellaan tällaista yhteiskunnallista taikka ympäristöpoliittista painotusta näissä julkishyödykkeiden tarjoamisessa. Muitakin toimenpiteitä tarvitaan. Tässä on tukku mainittu erilaista tukea muistakin rahoista saataan, rahastosta voidaan ottaa käyttöön, esimerkiksi rakennerahastosta sitten esimerkiksi tämmöinen muita uusia lähestymistapoja, habitat, pankkitoiminta esimerkiksi, hyvin pienellä, pienessä mittakaavassa toistaiseksi on, on tätä viritelty, mutta pikku, pikkuhiljaa saadaan sitten myöskin kenties palveluntarjoajia, viljelijä enemmänkin tähän mukaan. Tässähän ei ole pelkästään suor, suunnattu siis tämmöisiin matalan teknologian perinnetiloille tarkoitettua, vaan kyllä se myöskin tämmöinen high-tech-ulottuvuus voidaan ottaa mutta Meidän täytyy muistaa se, että se mitä maataloussa tapahtuu johtuu aika pitkälle muista toimenpiteistä, vaikkapa energiapolitiikasta ja muista toimista, jos kerran halutaan kestävää ja hyödyllistä tulosta aikaan saada. Silloin YMP tulee ympätä aika läheisesti kaikkiin muihin toimenpiteisiin kiinteästi. Eli siis loppu, viimeinen lopullinen viesti ja sanoma tässä on se, että me pidämme mahdollisena pidämme mahdollisena kehittää toimivia julkishyödytteiden tarjoamismalleja. E, e, eivät välttämättä aina ole ihan tällainen simplistisen periaatteen pohjalla toimivia, jotkut ovat vähän monimutkaisempia ja sitten usein tarvitaan myöskin hyvinkin ruohonjuuritason toimenpiteitä näissä. Meillä on sitten tämä loppuraportti valmistumassa, tietenkin niin, niin kuin sanoin, ja siinä sitten ovat kommenttina tervetulleita. Mr. Dismay, I give you the floor. <laughs> Nein, nein, kein Problem. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen tästä esityksestä, joka täällä juuri kuultiin. Valittelen kovasti sitä, että kollegat, äh, monet kollegat eivät enää ole paikalla. Äh, heillähän on ihan eri kanta YMPn tulevaisuudesta ja siksi heidänkin olisi hyödyllistä kuulla tällainen äh, esitys, jossa todella kuutin monia kantoja, jotka ovat äh, minunkin äh, mietintöni taustalla. Usein varmaan kyse on ihan ymmärryksen ongelmista. Ja todella kun puhutaan ensimmäisestä ja toisesta pilarista, niin äh, kun ensimmäisen ja toisen pilarin välillä oli tällainen leveä aukko, niin ehkäpä sen suhteen tarvittaisiin vielä hiukan lisäselvennystä, että voi ymmärtää, mistä siinä oikein oli kyse. Mr. Agnew? Yes, I've got a, a couple of questions pari kysymystä. Toinen on aika ennakoitava. Sanoitte, että maanviljelijät voivat tuottaa julkista hyvää, jos vähentävät päästöjä, kuten hiilidioksidia ja metaania. No katsotaanpa metaania. Jos haluaa vähentää metaanipäästöjä, niin sen voi tehdä ainoastaan vähentämällä märehtiöiden lukumäärää Euroopassa – Eli siis täytyy vähentää karjan määrää. Eli ainoa tapa, jolla maanviljelijä voi tuottaa julkista, julkishyödykkeitä, on vähentää karjan määrää. Julkishyödykkeiden tarjoamisen toinen keino on se, että luomuviljelijät voivat pysyä luomuviljelijöinä – Nimenomaan kuluttajien ja asiakkaiden täytyy vetää tätä linjaa. Eli ainoastaan se, että ihmiset menevät kauppaan ja luomua. Vain sillä tavalla luomuviljelijät voivat menestyä. Jos te sanelette, että X määrä hehtaareja täytyy olla luomuviljelyssä, niin silloin ainoastaan hinnat voivat mennä alaspäin. Eli ne, jotka saattavat ol, jos saattavat olla jo valmiiksi tällä alalla, niin tulevat kärsimään. Tuskin mm, teette mitään hyötyä tälle sektorille, jos saneelette hehtaarimääriä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tutkimuksen toteuttajille tästä esityksestä. Se todella sopi mainiosti yhteen tämän ensimmäisen käymämme keskustelun kanssa. Olen näistä tiedoista hyvin kiitollinen ja tässähän näitä konflikteja hyvin valaistiin. Kun me tätä maatalouspolitiikan uudistusta valmistelemme, niin juuri tämä julkishyödyke kysymys. Sitä pyrimme määrittelemään esimerkiksi tämän vihertämisulottuvuuden kautta asioita. Ja me olemme pohtineet monia kysymyksiä ja toteamme, että haluammekin sitä, että viljelijät tietenkin, että he ennen kaikkea tuottavat elintarvikkeita, mutta tämän lisäksi, että he tuottavat julkisia hyödykkeitä. Mutta tässä on kolme ongelmaa, jotka nostaisin esiin ja tutkimuskin ne osittain nosti esiin. Yhtäältä, jos tämä halutaan ottaa huomioon YMP-uudistuksessa, ja tätä varten käyttää myös rahaa, niin se ei saa johtaa siihen, että viljelijä vain tätä kautta joutuu äh, alistumaan aivan uudelle raportointi- ja valvontajärjestelmälle. Luonnollisesti tarvitaan äh, valvontajärjestelmää ja, raportointijärjestelmää, mutta meillähän on tämä jo täydentävien ympäristöehtojen puitteissa, jotka <laughs> viljelijät jo tuntevat ja joista he ovat mitä mieltä sitten ovat. Ja sitten toiseksi myös ympäristöohjelmat toisessa pilarissa. Ymmärsinkö oikein, tai en oikein ymmärtänyt, että mihinkä tämä raportointi ja valvontajärjestelmä vihertämisen tai julkisten hyödykkeiden osalta sitten sopisi tai asettuisi. Toiseksi jos tämä nyt tulee toiseen pilariin, niin jotkut jäsenvaltiot eivät pysty yhteisrahoittamaan omaa osuuttaan. Jos tämä olisi ensimmäisessä pilarissa, yhteisrahoitusta ei tarvittaisi. Mutta minä, minusta voitaisiin ajatella, että tämä tulee toiseen pilariin, mutta ilman yhteisrahoitusvelvoitetta. Voisiko tämä olla ratkaisu? näin nämä toimet saataisiin toiseen pilariin. Ja sitten kolmas kysymys, joka meitä mietityttää maatalouspolitiikkoina. Te äh, viittasitte eri toimiin, joiden tulisi olla mahdollisia, ja sitten toimiin, mm, äh, jotka ovat hyvin erityisiä ja todellisuus Euroopan unionissa on hiukan toisenlainen. Nimittäin todellisuus on se, että jäsenvaltiot toisen pilarin puitteissa toteuttavat ympäristöohjelma hyvin eri, ympäristöohjelmia hyvin eri tavoin. Ja tässä meidän pelkomme onkin nyt se, tai meistä ei saa käydä niin, että olemassa olevien uusien ohjelmien kautta ja uusien vihertämisohjelmien hankkeiden kautta tuhotaan olemassa olevat ympäristöohjelmat. Viljelijät eivät varmaankaan hyväksyisi, jos me sanoisimme, että viljelijöiden täytyy itse toteuttaa vihertämistoimia. Sitä varten saavat ehkä 60 euroa hehtaarilta ja samanaikaisesti toisessa pilarissa olevat ympäristötoimet, jotka ovat huomattavasti rahakkaampia, poistuvat. Näettekö tekin tällaisen vaaran vihertämistoimien sekä toisen pilarin ympäristötoimien olemassa olevien ympäristötoimien välillä? Kiitoksia. Sitten McGuinness. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Teidän tehtävän työpaikkana melkein vietiin. Kiva, että tulitte takaisin haluan kiittää molempia esiintyjiä. Haluaisin viitata erityisesti dioihin 7 ja 8, koska mielestäni meidän täytyy perehtyä näihin yksityiskohtaisemmin. Kohdassa 7 sanotaan, että suorat maksut yhdistettyinä täydentäviin ympäristöehtoihin ovat omiaan tuottamaan saavuttamaan julkista etua. Mielestäni meidän täytyy ymmärtää myös se, että tämänhetkinenkin järjestelmä kyllä kannustaa julkishyödykkeiden tarjoamiseen. Jos me haluamme syventää julkishyödykkeiden määrää, joita maatalous tarjoaa muun muassa biodiversiteetti, maaperä, vesi, etc., niin eikö meidän pitäisi myöskin vähän tarkastella budjettia? Miten me käsittelemme budjettivaroja, niiden kohdentamista? Ja sitten eh, dia numero kahdeksan. Te viittaatte kyllä riittäviin budjettiresursseihin ja ehkäpä tässä vaiheessa muutama kommentti olisi tervetullut, jos kohta tiedämme, että budjettitilanne on hyvin hankala tällä hetkellä. Seuraava asia, johon halusin sanoa, siihen viitattiin jo aiemmassa keskustelussa. Se liittyy koulutukseen ja näiden palveluiden eh, kehittämiseen saatavuuteen. Haluaisin, että tähän vielä perehtyisitte. sitten ympin uudistamisessa on meidän täytyy tarkastella myös koulutuspalveluiden tarjoamista maanviljelijöille. Julkista tukea tälle varmasti löytyy. Ehkä paitsi neuvoa ja koulutusta myös tutkimusta. Teidän mielipiteeni olisivat varmasti hyödyksi. Ja jos, ja näyttää siltä, että jos meidän täytyy käyttää paljon rahaa julkishyödykkeiden tarjoamiseen, niin se on kyllä kommentin arvoinen asia, koska uskon, että Potocnik, komissaari, on yhtä mieltä kanssani siitä, että ympäristö, ihmiset pitävät nyt maanviljelijöitä parhaana ta- tahona tuoda ympäristöetuja, koska he tekevät sen halvalla. Ympäristöasiantuntijat ovat paljon kalliimmat. Minä haluaisin lukuja niin, että voisimme käydä hyvää keskustelua siitä, miten YMP voi tuoda lisäarvoa. Kommenttini olisivat siis tervetulleita. Ja sitten olisi <laughs> tosi kiva, jos tämä tutkimus olisi tehty jo pari vuotta sitten pikemminkin kuin nyt, koska nyt olemme aika herkässä neuvotteluvaiheessa. Olisi ollut hyvä, jos tämä olisi ollut käytössämme jo aiemmin. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia Mariat. Ja nyt annan puheen vuoron puhujille. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Corrado, ole hyvä. Well, I will, um... No, ehkäpä viittaisin tässä kolmeen kysymykseen ja David hoitaa sitten loput. Ensimmäinen liittyy metaanipäästöihin ja on mukavaa, että tämä kysymys nousi esiin, koska metaaniongelman laajuus niin tämähän on karjan kasvatuksen sivutuote. Ja tätä metaanikysymystä ei ole tarpeeksi otettu huomioon ilmastonmuutossa kysymyksessä. On keskitytty hiilidioksidin metaanin, suhteen, metaanin sijaan. Ennen kuin nämä YMPn uudistuskeskustelut saatetaan päätöksen, niin ei tästä välttämättä paljon lisätietoa tule, se on hyvin monimutkainen asia. Mutta mietin, että eikö parlamentti voisi rohkaista komissiota katsomaan tätä nyt. Kyseessä on todella hyvin monimutkainen ongelma. Tähän mennessä on keskitytty vaikkapa biopolttoaineisiin ja ne tuovat lisätuloja viljelijöille, mutta ei ole otettu huomioon myönteisiä ympäristövaikutuksia. Mutta nyt meidän tulisikin ehkä pikemminkin keskittyä kannustimiin, kannustimiin viljelijöille niin, että saataisiin ää, implementoitua politiikkaa, joka ottaa huomioon myös eläinten hyvinvoinnin, paikallisen hyvinvoinnin ja eri sivutuot, laitteet, eh, joiden kautta voitaisiin eh, verkkoon saada eh, tuotettua energiaa. Ja tätä varten tarvittaisiin oikeat taloudelliset kannustimet ja tietenkin energia ja muut maksut ja markkinatukitoimet, kuten vihreät sertifikaatit ja muut sääntelyvälineet, jotka eivät välttämättä kuulu ymp mutta voisivat kuitenkin tukea tätä ongelmaa ää, ratkaisemaan. Kyllä luomutuotanto on romahtanut tietyissä osin esimerkiksi Saksassa. Muistan, kun silloinen maatalousministeri ministeri Kynast totesi, että luomutuotannon tulee päästä, saavuttaa 20 prosenttia kokonaistuotannosta. Se oli hyvin vastuuton heitto, koska hallinto ei sitten tukenut tuottajia tähän 20 prosenttiin pääsemiseksi. Jos olisi tuettu, niin varmasti luomutuotantoa olisi lisätty, mutta markkinoita ei ole ja tämä on erittäin erittäin vaarallista, koska markkinathan ovat tietenkin kaiken tuotannon avoin. Avain. Jos markkinat kutistuvat tai häviävät tai eivät kehity, niin tuottajat menevät viemäristä alas. Ja näin on tapahtunut esimerkiksi luomutuotannon suhteen, jota meidän itse asiassa tulisi suosia. Eli kyse on todella ihan politiikan suunnasta. Ja viimeinen asia, jota minä halusin tässä kommentoida, ovat nämä mm, neuvonta, toimet. Kyllä me voimme pakollisia ja epakollisia sääntöjä säätää ja viljelijät sitten toteuttavat ne tai jättävät toteuttamatta, mutta ilman kannustimia se on varmaan hyvin vaikeaa. Mutta kyse on myös neuvonnasta. Emme me voi odottaa, että viljelijät tuotantotapansa sopeuttaa toteuttavat äh, ja että he äh, tietämättä, miten tämän tehdä, sen toteuttavat ja näin tuottavat sitten julkisia hyödykkeitä. Eivät he halua tuloistaan luopua, joten kyllä heille on annettava neuvoja ja mm, jos ei nyt takuita, niin ainakin rohkaisua sen suhteen, että nämä muutokset eivät äh, vahingoita heitä taloudellisesti. Joten tässä mielestäni meillä on suuri ongelma, niin kuin David totesi. Jos pyritään tukemaan julkisten hyödykkeiden tuottamista, niin tämä on aika vaikeaa ja kyllä sitä voi kuvailla niin paljon kuin haluaa ja voi puhua yksinkertaistamisesta vaikka joka viides minuutti, mutta toteuttaminen onkin huomattavasti hankalampi juttu. Katsokaamme tosiasioita silmiin. Miten me sitten onnistumme tässä yksinkertaistamispyrkimyksessämme? kun asioista tulee monimutkaisempia, niin meidän tulisi pyrkiä niitä yksinkertaistamaan. Ja tänä aamuna käytiin keskustelua ja tässä nousi juuri neuvonta, valvonta, monitorointi, mm, kaikki nämä nousivat esiin. Ja kyllä kaiken näköistä tarkastusvierailua tiloille tehdään, mutta kyllä tuottajat jossain vaiheessa kyllästyvät siihen, että aikaa menee eri tarkastajien hysäämiseen aivan liikaa. Ja ehkäpä voisi olla hyödyllistä yhdistää valvonta ja tarkkailu ensimmäiseen ja toiseen pilarin osalta yhteen niin, että olisi vain yksi vierailu. Ja kun näistä valvontavierailuista ja tarkastusvierailuista viljelijä ei niinkään tykkää, niin ehkä hän pitäisi näistä neuvoa antavista neuvontavierailuista. Ja jos nähdään, että jotain on mennyt pieleen, niin ainut tapahan toimia olisi sitten langettaa rangaistus, mutta eihän se nyt mitään ongelmia ratkaise ainakaan tässä monitorointivaiheessa. Se vain johtaa siihen, että valvontakin epäonnistuu. Ja miten ihmeessä tämän saamme hoidettua, ellemme lupaa viljelijöille myös neuvoja? Miksei näitä eri tarkastus- ja vierailumatkoja voida yhdistää niin, että neuvoa antava tyyppi ja tarkastajatyyppi ja valvojatyyppi, kaikki te ikään kuin yhdistävät voimansa. Eli tarvitaan näitä neuvoja, muuten viljelijä ei voi toteuttaa näitä muutoksia. Ja monitoroija voi sitten valvojalta jotain oppiakin ja niin edelleen. Mutta näin näitä vierailuja ja tarkastusmatkoja olisi vain yksi ja ne ottaisivat kerrallaan huomioon neuvoa, neuvonannon, monitoroinnin, valvonnan ja näin ollen sekä ensimmäisen että toisen pilarin. Ja ellemme panosta entistä enemmän tähän neuvontaan, niin valitettavasti tämä toiminta julkisten hyödykkeiden hyväksi ei tule onnistumaan. Grazie Corrado. E- Kiitoksia kovasti. Ja sitten David. David Balto. Thank you. If I could just... Kiitoksia. Vastaisin vain muutamiin muihin kysymyksiin, joihin kollegani ei vielä vastannut. Yksi liittyy kolmanteen pilariin. Des muistaakseni mainitsi sen. Mehän emme ehdota kolmatta pilaria. Ikävää, jos tämä ei tullut selväksi. Tässä kaaviossa olemme pyrkineet esittämään muutamia julkishyödyllisiä toimia, joista sitten voisitte keskustella. Eli jotkut voisivat mennä pilariin yksi, jotkut pilariin kaksi. Jos te nyt luette komission ehdotusta, niin komissio esittää aika laajan linjauksen. Tästä puuttuu erityisempiä yksityiskohtiin menevämpiä ehdotuksia siitä, mikä menee mihinkin pilariin ja miten asia yksityiskohtaisemmin toimii. Eli jos nyt näin systemaattisemmin ajatellaan viherystoimia, niin jotkut ovat riittävän yksinkertaisia, voivat mennä pilarin yksi, jotkut taas eivät, joten meidän täytyy valikoida nämä julkishyödykkeisiin liittyvät toimet ja sijoitella ne oikeisiin pilareihin. Se tietysti vaatii ähm, huomiota, valppautta, eikä tämä ole pelkästään poliittinen toimi, vaan ihan tekninen toimi. Ähm, täytyy katsoa, miten tietyt hallinnolliset rakenteet toimivat. Jos eivät toimi pilarissa, juomassa pilarissa, niin pieleen menee. Pari muuta kysymystä. Äh, yksi liittyi valvontaan. Mehän sanomme, että jos toimet, ovat, toimet on paremmin tähdätty, ne, niitä täytyy myös valvoa. Viittaan tässä muun muassa aluepoliittisiin toimiin, siellä on kohdennetumpia toimia, mutta joka tapauksessa meidän täytyy ainakin jollain tasolla tietää, mitä me haluamme tuottaa, ja se edellyttää valvontaa. Sitten yhteisrahoittamisesta. Siitä on käyty pitkää keskustelua. Ihan noin teoreettisestikin on hyvä keskustella. On hyvä saada aikaan julkishyödykkeitä koskevaa politiikkaa, jota rahoitetaan EU-Euroopan unionin varoin. Jos niitä toteutetaan paikallisella tasolla, niin riittääkö se, että että rahoitamme Euroopan rahalla niitä vai pitäisikö myös paikallisten tahojen kantaa kortensa kekoon. Tämä on oikeastaan ainoa tällainen vakavampi argumentti. Onko sitten sellainen vaara, että pilari 1 ja 2 menevät sekaisin? No aina on sellainen pelko, koska kaikki puhuvat tällä hetkellä toimista, jotka voivat mennä kumpaan tahansa laatikkoon. Me olemme sitä mieltä, että pilarissa kaksi, siihen kuuluvat kohdennetummat toimet, mutta on myös sellaisia toimia, jotka voidaan sijoittaa pilarin yksi, mutta niitä täytyy teknisesti ensin syynällä, voidaanko ne sisällyttää vain yhteen tiettyyn ohjelmaan esimerkiksi. Tai meidän täytyy keskustella komission kanssa enemmän siitä, kuinka missä määrä, aikamäärässä näitä toimia voidaan arvioida, voidaanko tehdä yhden vuoden sitoumuksia ja maksaa ne, pitääkö olla useampi vuotisia ohjelmia. Nämä eivät ole poliittisia ohjelmia ja kaiken täytyy olla avointa, transparenttia, jos komissio, äh, parlamentti aikoo esittää yksityiskohtaisia mielipiteitään, niin eh, kaikki tämä on tarpeen. Sitten kuinka paljon rahaa tarvitaan? Aika monia tutkimuksia Euroopassa on tehty ja mekin olemme niitä tehneet ja teettäneet. Ne osoittavat, että jos haluaa toteuttaa kaikki tavoitteet tehokkaasti, ja siitä ollaan nyt kaukana, niin voisimme helpostikin, kepeästikin käyttää 30 miljardia vuodessa, jopa enemmänkin, joten emme me sinänsä puhu suurista ympleikkauksista. Itse asiassa puhumme melkoisesta viipaleesta. Jotkut ihmiset ovat hiukan ymmärtäneet asian väärin, luulevat, että julkishyödyke ymp on halpa ymp. Ei näin ole. Um, I think those are the, I think the, the, the... Niin, Tässäpä tulin toivottavasti vastanneeksi kaikkiin kysymyksiin. Niin, haluatteko lisätä vielä jotain? Kyllä, haluaisin. Things. One on the question of pillars. Seikkaa vielä näistä pilareista. Julkisyörykkeiden niitä pitäisi, julkisyörykkeitä pitäisi käsitellä molemmissa pilareissa. Jos vain jätetään toiseen pilariin. Ei sitä tule kuin 13 miljardia vasta. Ei, ei sillä kyetä tekemään riittävästi. Mutta sitten toisaalta ykköspilarista myöskään kakkospilarin niin ei pitäisi tehdä mitään siirtoja. Siihen jo kätkeytyy ongelmia. Viljelijät ensinnäkin tuntisivat tappion nahassaan mutta sitten toisaalta on myöskin eh, budjettivallan käyttäjän kannalta siinä on riski. Siinä on huomatta, että nyt vähennetään, nyt vähennetään kakkospilarista ja, eh, eh, ja, ja lisätään kakkospilaria. Miksi ei palauteta rahaa sitten? rahoja jäsenmaille. Siinä on aina rahansiirrossa aina riskinsä. Ja ei voida välttää ykkös- ja kakkos, kakkospilarien päällekkäisyyttä julkishyödykkeiden osalta riippuu siitä, mitä ykköspilarissa tehdään ja mitä ykkös, kakkospilarissa ei tehdä. Ajatellaan näitä ää, ää, täydentäviä ehtoja. Jos ei niitä soveltaisi, ei se olisi mikään ongelma. Toisaalta, jos komissio sanoo, että, että, että, että, että tämä agriympäristöpoliittiset toimet olisivat osana sekä ykkös- että kakkospilaria, niin sitä hyvänä jumala aika, miten tämä tietysti toteutettaisiin. Mutta David totesi, että me rahat, eivät rahat kuitenkaan riitä näin julkishyödykkeiden tuottamiseen. Joka tapauksessa nämä ovat riittämättömät. Siksi katsonkin, että jos julkisella rahoituksella ei, jos siitä ei yksinkertaisesti heru riittävästi kannustimia viljelijöille – silloin meidän lähestymistapamme ei toimi. Ilman markkinavetoisia ratkaisuja, joilla, joilla, joilla, joilla, joiden kautta ekojärjestö, ekosysteemi, systeemi ylläpitäville tarjotaan jotakin etuisuuksia tai kannustimia, silloin jäädään ratkaisuja vaille, mutta ratkaisuja on. Tämä, tämä Habitat-pankki-toiminta on yksi ovat osoittautuneet pitkin maailmaa jonkin verran toimiviksikin. Merkittäviä rahasummia liikkuu, kun urakoitsijat maksavat siitä hyvästä, että pilaavat luontoa <laughs> ympäristöä. Ja ne sitten taas siirrettäisiin tällaisiin pitkän aikavälin viljelijäväestöön kohdistuville investoinneille en ymmärrä, miten me voisin vain tuputtaa viljelijöille sääntöjä, joita heidän pitää noudattaa, josta kuitenkin koituu lisää kustannuksia ilman lisärahoitusta. Emme voikaan. Tästä onkin monta esimerkkiä. Ajatellaan vaikkapa vesilaitosten ja yksityisten vesilaitosten kanssa ja viljelijöiden välillä tehdyistä sopimuksista – vesilaitos sanoo, että viljelijä, sinun pitää nyt tehdä näin näin, että vesi pysyy puhtana, sitten saat rahaa, koska jos, jos, jos, jos pilaat, pilaat veteni, eh, silloin kaikki valuu viemäriin, koska kukaan ei enää osta minun vettä. Niin. Kunnalliset vesilaitokset sanoivat, että, että, että jos ette te toimi niin kuin kun halutaan, eh, minä joudun veden puhdistamaan, eh, siitä tulee kallista, minä olen valmis maksamaan puolet tästä. Eh, te, te eh, noudatatte vesidirektiiviä, että pohjavesi pysyy puhjana, ja, ja minäkin säästän sitten rahaa, kun minun ei tarvitse vettä älyttömästi puhdistaa. Nyt en puhu mistään päästö, päästökauppajärjestelmistä, missä maatalouskin on mukana, vaan tämmöisistä rajallisista pienistä järjestelyistä, paikallisten vesilaitosten ja viljelijöiden välillä tehtävistä sopimuksista. Ilman tällaisia sopimuksia emme pysty vakuuttamaan viljelijöitä siitä, miten tarpeen tällaisten määräysten noudattaminen on. No, David niin, haluan todellakin kiittää molempia puhuja, puhujia. Tämä oli erittäin kiintoisa tämä tutkimus ja se varmasti tulee auttamaan meitä tulevassa työssämme. Kiitoksia kovasti myöskin komission edustajalle, Tassosille ja muille, kaikille jäsenillekin. Ja tässä vaiheessa sanoisin, että jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin voimme lopettaa kattaa nämä kokoukset, joita olemmekin tässä intensiivisesti käyneet kahtena päivänä. Seuraava kokous on toinen maa toukokuuta kello 15. Näkemiin.